Care kollega, cari kollegi. No niin, hyvät kollegat. Puheenjohtajakokous, joka on kaikille avoin, on nyt alkanut. Ensimmäiseksi haluaisin pahoitella Martin Schulz puhemiehen puolesta. Hänen poissaolostaan poissaolo johtuu pahasta influenssasta, ja uskonpa, että kaikki koko parlamentin nimissä voisin toivottaa hänelle pikaista paranemista. Seuraavaksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi puheenjohtaja Van Rompuyn ja komission puheenjohtaja Barroso, ja teidät kaikki. Puheenjohtaja Van Rompuy, ennen kuin annan teille puheenvuoron, Posso continuare? Va bene? Onkohan Messie Odi, Mr. Odi. Herra Odi. Oui, monsieur le président. Puheenjohtaja, kaikki varmasti ymmärtävät erityisen tilanteen. Tällä hetkellä EU-ssa haluaisin tätä puheenjohtaja. puhunut artiklan 15 pohjalta, kohdan 6 pohjalta EUsta. Mikä olet, minkä mukaan neuvoston puheenjohtajan pitää kertoa tilanteesta parlamentille Euroopan neuvoston huippukokouksen tuloksista, eikä tässä yhteydessä täällä. Muistan siitä, että olen tästä jo puhunut moneenkin otteeseen täysistuntoon. Varsin erilainen tilanne kun tämä puheenjohtajakonferenssi, mitä tulee keskustelun julkisuuteen, parlamentaarikkojen osallistumismahdollisuuteen. Tämä vaikuttaa historioitsijoihin, kansalaisiin, opiskelijoihin, jotka ehkä seuraavat. Haluaisitte selittää, että mikä estää sen, että neuvoston puheenjohtajat ei voi tulla parlamentin eteen. Siis tämä ei mitenkään liity puheenvuoroni koskien tätä ikävää tapahtumaa täällä Brysselissä. Tämä on huono uutinen meille. Vaan tässä on suhde toimielinten välistä suhteista neuvoston puheenjohtajan kanssa. Hänen kanssaan meillä pitää olla poliittiset suhteet, jotka ovat erittäin vahvalla pohjalla. Mikä estää sen, ettei voida keskustella täysistunnossa? Grazie, Mr. Odi. Lei Kiitoksia. Herra Odi, teoriassa olette aivan oikeassa. Meidän on kuitenkin oltava realistisia. Jos meidän olisi pitänyt odottaa seuraavaa täysistuntoa, jotta saisimme tietoja Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Olisi pitänyt odottaa, odottaa Strasbourgin kokousta ja se olisi ollut liian myöhään. Sen sijaan tarvitsemme tietoa ajoissa niin, että voimme myös reagoida puheenjohtaja Van Rompuyn sanoihin. Meidän on toivottavasti, te tiedätte aivan yhtä hyvin kuin mekin, että on fyysisesti mahdotonta käyttää Brysselin täysistuntosalia. Ja tiedätte myös, kuinka tämä kaikille avoimille, kaikille avoin lehdistötilaisuus on tämän luonteinen, jossa voidaan nämä asiat hoitaa. Kiitoksia tästä huomiosta. Nyt annan ensimmäisenä puheenvuoron puheenjohtaja Van Rampäille. Puheenjohtaja, minun on sanottava, että olen pettynyt, kuten tämä parlamentti hyvin laajaltikin on pettynyt poliittisten ryhmien puheenjohtajien ja parlamentin kannanottojen mukaisesti, kun ajatellaan neuvoston tuloksia, nämä eivät ole saavuttaneet odotuksiamme. Parlamentti pyysi ja pyytää edelleen modernia kunnianhimoista budjettia, jolla voidaan tukea Euroopan talouden elpymistä ja taloudellisen sosiaalisen ja rahoituksellisen kriisin taakse jättämistä. Nyt olemme hyvin kaukana odotuksista. On aivan mahdotonta vastata nykyhetken ongelmiin uskottavista, uskottavasti tällaisella toimilla, jolla nyt ensimmäistä kertaa historiassa budjettia lasketaan. Tämä on askel taaksepäin. Tässä ei ole mitään järkeä, ei, emmekä me voi sitä ymmärtää, eivätkä myöskään Euroopan kansalaiset. Nyt kun ensimmäiset heikot elpymisen merkit alkavat näkyä. Olisi järkevää investoida Eurooppaan eikä leikata resursseja niin, niin kuin jäsenvaltioltakin puhumme, puhumme nyt tulevien vuosikymmenien koulutuksesta, no, kehityksestä, kehityspolitiikasta tai muusta. Tässä asiassa ette ole nyt toimineet EUn etujen mukaisesti, vaan tämä vaikuttaisi kielteisesti kaikkien kansalaisten elämään. Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä tätä sopimusta tällaisenaan. Nyt annan puheenvuoron puheenjohtaja Van Rompuylle. Mr. President, honorable... puheenjohtaja, arvon jäsenet, 7. ja 8. helmikuuta maiden päämiehet ja pääministerit kaikista 27 jäsenvaltiosta saimme aikaan yhteisen sopimuksen eh, unionin talousarviosta seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Verrattuna edelliseen 2007-2013 monivuotiseen rahoituskehitykseen, niin kaikkia kulukattoja on hieman alennettu, mutta näiden kattojen alapuolella on tehty selkeitä valintoja ja jossa on pyritty nimenomaan kasvattamaan kasvun ja työ, työllisyyden osuutta. Nämä olivat kaksi kaikkein tärkeintä lähtökohtaa valintojemme takana. Ottaen huomioon budjettiponnistelut koko Euroopassa, niin tässä nyt investoidaan tulevaisuuteen. Kuten lehdistötieteestä on selvää, niin kukin johtaja pyrki saamaan parhaan sopimuksen omalle maalleen ja omille kansalaisilleen. Tämä on ihan täysin oikeutettua, samoin kuin se tosiasia, että jotkut keskittyivät enemmän veronmaksajien huolen aiheisiin. Minulle kaikkein tärkeintä on se, että me saavutimme tämän sopimuksen yhdessä – ja että tämä sopimus oli ihan hyvä sopimus Euroopalle kokonaisuudessaan. Meidän piti saada aikaan sopimus kolmesta eri asiasta. Ensinnäkin eh, suuruudesta, eh, käyttöjen valikoimisesta ja tulojen lähteistä. Ja samanaikaisesti meidän piti pyrkiä eh, uuden budjettia ja huolehtimaan tarpeista. Ensin koosta. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ainoa vaihtoehto oli ö, maltillinen budjetti. Sen vuoksi, että vöitä on kiristetty ympäri Euroopan ja Euroopan unioni ei tässä voi olla poikkeus. Jotkut pidättävät kolmen prosentin sitoumusten vähentämistä taka-askeleena Euroopalle, mutta näin ei ole. Ihan kuten missä tahansa Euroopassa, niin hyvin paljon on keskitetty siihen, että tehdään enemmän vähemmällä rahalla ja huolehditaan siitä, että jokainen euro käytetään siellä, missä se vaikuttaa eniten. Enemmän Eurooppaa ei välttämättä merkitse sitä, että tarvitaan enemmän rahaa. Haluaisin muutenkin huomauttaa, että tämä sitoumusten katon vähentäminen ei välttämättä loppujen lopuksi kuitenkaan johda leikkauksiin vuosittaisessa budjetissa, jonka te hyväksytte. Viimeisen seitsemän vuoden aikana maksut, joista parlamentti on äänestänyt, olivat olivat monivuotisen rahoituskehyksen alapuolella Nimittäin 875 miljardia mikä on vähemmän kuin se 908 miljardia, mikä nyt on laskettu seitsemälle vuodelle. Mutta se, että on määritetty katot, merkitsee sitä, että se voi, ei oikeastaan voi muuttua, ei ylös eikä alaspäin, ainakaan paljon sen vuoksi, että tästä on päätettävä yksimielisesti. Marraskuussa minä itse tein ehdotuksen jossa kattona, maksukattona oli 970 miljardia. Ja loppusummana oli 960 miljardia, vaikkakin jotkut jäsenvaltiot halusivat 30 miljardia vähemmän minun ehdotustani. Kun me katselemme sisältöä, tämä on toinen asia, kun me katselemme sisältöä, niin siinä on tapahtunut suuria muutoksia ja nämä muutokset ovat luonteeltaan positiivisia. Niiden merkitys on paljon suurempi kuin tämä pieni muutos kaiken kattavaan kattoon. Ensinnäkin otsake 1a johon kuuluu tutkimus ja innovaatio, rajat ylittävä energiapolitiikka, liikenne ja digitaaliset verkot, Galileo sekä Erasmus. Nousu on 37,3 prosenttia verrattuna aikaisempaan monivuotiseen rahoituskehykseen 37,3 prosenttia. Ja sen lisäksi tämä kasvu on jatkuvaa suuntaukseltaan, eli lopullisena viimeisenä vuotena se tulee olemaan yli 40 prosenttia. Verrattuna nykyiseen tilanteeseen tämä on valtava parannus. Jälleen kerran ehkäpä on ikävää se, että kaikkia komission investointiehdotuksia ei otettu mukaan, mutta on väärin pitää tätä ehdotusta pelkkänä leikkauksena, kun kuitenkin todellisuudessa me sovimme siitä, että annamme enemmän rahaa investointiin ja kasvuun kuin nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Toisekseen kohesio. Kohesio öö, rahoja käytetään kohdennetummin ja me pyrimme huolehtimaan, että siihen on tarpeeksi rahaa. Me haluamme parantaa synergiaa kohesiorahoituksen ja taloudellisen hallinnon välillä. Ja sen lisäksi näistä ohjelmista ympäri Euroopan tulee paremmin valvottuja ja yksinkertaisemmin haettavissa olevia. Meillä tulee olemaan kohesiomaita, joita kohdellaan äh, hieman paremmin esimerkiksi ALVn osalta, joka sitten samanaikaisesti helpottaa kansallista budjettia kohesiomaissa. Ja sitten taas rakennerahastojen äh, käyttäminen köyhemmissä maissa äh, johtaa nyt siihen, että kohesion rahoitusta lisätään. Kohesiorahoitus ei ole mitään taaksepäin katsovaa politiikkaa, vaan siinä investoidaan tulevaisuuteen. Sen lisäksi meidän tukemme kaikkein heikoimmassa oleville ihmisille äh, jää ennalleen. Kolmanneksi mitä tulee sitten nuorisoon ja nuorisotyöttömyyteen, joka vaikuttaa yhteen neljästä nuoresta eurooppalaisesta, yhteen kahdesta joissain maissa. Meillä on uusi aloite 6 miljardia eh, euroa, jonka avulla me haluamme taistella tätä dramaattista tilannetta vastaan. Tämä on erittäin hyvä esimerkki meidän budjettimme sosiaalisesta ulottuvuudesta. Neljänneksi maatalous politiikan alue, jota on rahoitettu lähes puhtaasti Euroopan tasolla. Tässä keskitytään nyt lähinnä maaseutualueiden elämän laadun parantamiseen, vihreään tuotantoon. Maatalous ei ole mitään menneisyyttä, vaan kiitos tulevan maatalouspolitiikan uudistusten sen painoarvo budjetissa on laskemassa ja näin tulemme jatkamaan. Seitsemän vuoden jakson lopussa ensimmäinen pilari yhteisessä maatalouspolitiikan kuluissa tulee olemaan noin 27 prosenttia kokonaisbudjetista, mikä on huomattavasti vähemmän kuin se 75 prosenttia, mitä se oli 70-luvulla. Viidenneksi, Kulut turvallisuus- ja kansalaisuuskysymyksiin kasvaa 27 prosentilla. Tämä on alue, jossa Euroopan yhteistyö kasvaa. Kuudes, meidän ulkosuhteemme eivät liian ole jääneet vähemmälle huomiolle. Kasvu on 3,3 prosenttia todellisissa luvuissa. Sen lisäksi me pyrimme täyttämään velvoitteemme vuosituhannen tavoitteissa. Me pyrimme Euroopassa keskittymään kehittymään, ilmastonmuutokseen, kehitysapuun ja niin edelleen. Euroopan kehitysrahasto on Euroopan kehitysrahaston varoja ei ole leikattu, päinvastoin lisätty. Seitsemänneksi myös hallinto-otsake on saanut pienen kasvun johtuen laajentumisesta ja siitä, että unionille on tullut myös uusia tehtäviä. Se vaatii ponnisteluita henkilökunnalta, jota tullaan vähentämään numeroissa. Samanaikaisesti lisätään työaikaa ja nostetaan eläkeikää. Mutta EU, EUn henkilökunta tulee jatkossakin olemaan tehokasta. Osa teistä on epäröinyt tätä, mutta luvut ovat hyvin selviä. Lopuksi me käsittelimme myös tulopuolta. Ja äh, EU-kielellä sanottuna käsittelimme omia varoja. Me mietimme äh, esimerkiksi jäsenvaltioille maksettavia äh, kuluja omissa varoissa liittyen esimerkiksi erilaisten verojen keräämiseen. Me haluamme myös uudenlaisen ALV-järjestelmän ja tulossa on myös transaktiovero. Ja me saimme erittäin hyvän tuloksen sitten loppujen lopuksi tähän vaikeaan aiheeseen, eli näihin maksupalautuksiin. Sitten muutama sananen vielä näistä erityisistä kritiikin aiheista, nimittäin tämä epätasapaino maksujen ja maksusitoumusten välillä. Tämä on hyvin lähellä kuitenkin sitä, mitä me sovimme edellisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Mutta nyt meillä oli hieman erilainen taulukko. Me sovimme paremmasta joustavuudesta, jopa maksimaalisesta parhaasta joustavuudesta niin, että meillä on tarpeeksi maksusitoumuksia, jotta voimme täyttää oikeudelliset sitoumuksemme. Ja tämän meille selitti teidän oma puhemiehenne kokouksemme aluksi. Haluaisin painottaa vielä, että parlamentin esille ottavat asiat on huomioitu koko prosessin ajan, ehkäpä enemmän kuin mitä te edes kuvittelitte. Parlamentti auttoi meitä ymmärtämään myös sen, että EUn äh, budjetti ei ole sama kuin kansalliset budjetit ja rahojen käyttö. Parlamentti piti hengissä keskustelun äh, omista varoista ja Kovinkaan moni jäsenvaltio ei alun perin sitä halunnut. Parlamentti painotti myös uusia joustavuuslausekkeita ja tarkistuslausekkeita, ja molemmat näistä on nyt mainittu neuvoston johtopäätöksissä. Parlamentti keskittyi myös siihen, että meidän täytyy voida siirtää varoja uusille kasvualueille – Vaikkakaan tätä ei ehkäpä tehty ihan eh, siinä määrin kuin mitä komission alkuperäisessä ehdotuksessa sanottiin, niin eh, kuitenkin tämän vuoden rahoituskehys verrattuna edelliseen osoittaa, että kasvu on merkittävä ottaen huomioon myös kokonaismenot. Muistuttaisin, että kun edellisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä neuvoteltuun, niin komission ehdotusta vähennettiin paljon enemmän, miinus 13 prosentilla verrattuna nyt tämänkertaiseen miinus 8 prosenttiin. Sopimus osoittaa sen, että Euroopan johtajilla on kollektiivista vastuunkantoa. Olimme kuitenkin täysin tietoisia siitä, että lopullinen sopimus tehdään vielä parlamentin kanssa – Muistutin kollegoitani siitä, että kaikki, mitä neuvosto päätti, oli ainoastaan mandaatti, vaikkakin vahva mandaatti tavallisille neuvoston kokouksille, niin että sitä sitten viedään eteenpäin ja neuvotellaan parlamentin kanssa. Neuvosto näin tehdessään täytti roolinsa artiklan 15 mukaisesti perustamissopimuksesta – Eli pyrittiin löytämään unionin poliittiset prioriteetit ja nyt sitten neuvosto tekee yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta saataisiin hyväksyttyä tarvittavat toimet. Älkäämme liioin unohtako, että edunsaajat laskevat tämän rahoituskehyksen varaan ensimmäinen tammikuuta 2014 lähtien. Seitsemän vuoden investointibudjetti helpottaa ennustettavuutta – me voimme sitoa rahaa kuitenkin vain vuodeksi kerrallaan kansalaisjärjestöille, yliopistoille, tutkijoille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille. Jos tämä olisi näin, niin jos, jos me emme voisi antaa taata pitkän aikavälin projekteja, niin silloin me menemme taaksepäin. Pikkuhiljaa taloudet elpyvät ja tämä seitsemän vuoden sopimus on muillekin talouksille positiivinen merkki. Jotta voisimme välttää kaikkia epävarmuuksia ja myöhästymisiä, niin pyydän parlamenttia nopeasti tekemään päätöksen. Muusta tapauksessa palaamme viime, tähän viimeiseen nykyiseen monivuotiseen rahoituskähykseen ja se merkitsisi sitä, että rahoitustaso pysyisi nykyisellään. Sen vuoksi meidän täytyy myös uudistaa oikeusperustaa ja toivonkin ja toivotan teille kaikkea hyvää ja onnea, kun te viette tätä eteenpäin Irlannin kanssa. Ja toivon, että saadaan aikaan yleinen sopimus rahoituskehyksestä ja että keskustelua käydään avoimesti lukujen ja faktojen pohjalta. Arvon jäsenet, Monivuotisen rahoituskehyksen lisäksi me puhuimme kokouksessa, huippukokouksessa myös kaupasta. Kauppa voi auttaa meitä potentiaalisesti luomaan kasvua ja työpaikkoja myös tämän rahoituskehyksen pohjalta. Se vihreä valo, jota me annoimme nyt esimerkiksi transatlanttisille kauppakeskusteluille ja neuvotteluille USAn kanssa, sitä seurasi välittömästi uusi lausunto Barroson, Obaman ja minun taholtani. Ja tämä merkitsee sitä, että nyt pyritään niihin sisäisiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan, jotta voitaisiin käynnistää neuvottelut transatlanttisesta kumppanuudesta. Me päätimme huippukokouksen eh, katsomalla, mitä arabimaailmassa tapahtuu. Kaksi vuotta sitten hän arabi kevät käynnistyi ja nyt oli hyvä tilanne katsoa, miten Eurooppa on näitä, tätä aluetta tukenut ja miten demokratiaan siirtyminen on tapahtunut. Unioni pysyy yhä vielä äh, tarkkana asiassa. Ja vielä lopuksi Malista. Ranskan toimet ja muiden Euroopan maiden tuen myötä Euroopan unioni on valmis tukemaan Malia niin, että voidaan ylläpitää demokratiaa ja oikeusvaltion periaatetta. Hyvät kollegat, herra puhemies, tässä minun raporttini ja odotan mielenkiinnolla teidän kommenttejanne. Presidente Vorrompoi, e ora la parola al presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt annan puheenvuoron puheenjohtaja Barrosolle. Mr. President, uh, Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia kutsusta ja tilaisuudesta voida keskustella kanssanne Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista, joka pidettiin 7.8. Eh, helmikuuta. Ja ennen kuin menen itse asiaan, monivuotisen rahoituskeskuksen mainitsen toisen erittäin tärkeän aiheen, jota tässä huippukokouksessa käsiteltiin. Puhun kaupasta. Tässä tehtiin tärkeitä tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä, kuten tiedätte muutaman päivän sitten vastaa USAn presidentti. Neuvoston puheenjohtaja ja minä itse ilmoitimme, että aloitamme prosessin, joka tarkoituksena saada aikaan ura uutta suuntaa murtava vapaakauppasopimus. Tämä on toinen erittäin tärkeä askel kasvu- ja työpaikka esityslistallamme. Kasvun ja työpaikkojen pitää olla keskiössä kaikessa pyrkimyksessä, silloinkin kun puhumme monivuotisesta rahoituskehyksestä. Kun minä osallistun Strasbourgissa täysistuntoon silloin, kun pidettiin juuri neuvoston kokous, otin esille sen, että me tarvitsemme rakentavassa hengessä laaditun sopimuksen, joka heijastelee aikaisempia sitoumuksia kasvuun, eh, kilpailukykyyn, investointiin ja EU 2020 strategia. Minä sanoin, että me tarvitsemme rahoituksen sen joka saa, vahvasti tukee kohesiota, yhteistä maatalouspolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa mukaan lukien solidarisuushankkeet kaikkein köyhimpien maiden kanssa koko maailmassa. Minä myös puolustin sitä, että pitäisi saada fokusoidumpi ulottuvuus, Euroopan ulottuvuus budjettiin ja sen Euroopan lisäarvo. Euroopan neuvostossa mahdollisimman selkeästi minä muistutin siitä, kuinka tärkeitä nämä kohdat olivat. Valtioiden päämiehet halusivat parantaa sopimusta, jonka kaikki voisivat hyväksyä. Ja lopputulos oli kokonaistaso MFF, joka oli huomattavasti alhaisempi kuin me olimme aikanamme ehdottaneet. Tehdin lisäleikkauksia eri otsakkeissa tasaisesti. Tämä heijastelee realiteetteja neuvotteluprosessissa, jossa mukana on 27 jäsenvaltiota ja yksimielisyyttä aina vaaditaan. josta 6 miljardia, 108 miljardia euroa maksusitoumuksina oli tasapainoinen malli, jossa enemmistö jäsenvaltioita oli tukenut komission ehdotuksia koko neuvottelujen ajan, ja pienempi ryhmä, jossa oli muutamia nettomaksajia, jotka pitivät kiinni vielä isommista leikkauksista. Komissio tietenkin olisi pitänyt parempana sellaista tulosta, joka olisi kunnianhimoisempi Euroopan kannalta. Virallisessa lausunnossaan minä totesin, tämä liittyy pöytäkirjoihin, että taso, josta sovittiin hallitusten päämiesten tasolla, on alle sen, tason, jota komissio pitää toivottavana ottaen huomioon haasteet, jotka liittyvät kasvuun, työpaikkoihin tulevina vuosina EU:ssa. mistä sitten yksimielistä sovittiin 27 maan välillä, niin nyt on aika sille, että parlamentti ryhtyy neuvottelemaan komission, neuvoston kanssa ja komissio on valmis avustamaan tässä prosessissa. Arvoisat pu- parlamentin jäsenet, puheenjohtaja, huolimatta näistä mm, ikävistä leikkauksista meidän täytyy kuitenkin tasapainoisesti arvioida näitä tuloksia ja myöntää, että joitakin myönteisiä askeleita otettiin, ei vähiten siinä, kun halutaan tukea kasvua ja työpaikka-agendaa EU-ssa. Päärakenne komission ehdotuksessa samoin kuin jotkut innovatiiviset välineet on säilytetty, mukaan lukien se, että luodaan Euroopan verkkojen Euroopan väline Vaikkakin summa, sovittiin on huomattavasti sen alle, mitä komissio ehdotti, meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että vieläkin tämä on selkeästi yli sen, mitä tällä hetkellä on olemassa Euroopan laajuisille verkostoille. Mitä tulee liikenteeseen, summa lisätään 2,5 miljardilla tällä kaudella. Nyt se tulee yhteen kahteen, yli 24 miljardiin ensi kaudella. Ja ensimmäistä kertaa saamme 5 miljardia euroa, jotka voidaan investoida energiainfrastruktuureihin Euroopassa. Samoin Eurooppa-neuvosto sopii siitä, että lisätään huomattavalla tavalla tutkimusbudjettia ja innovaatiobudjettia ja Horisontti 2020-ohjelmaa ja mitä tulee Erasmus-ohjelmaan myös. Ensimmäistä kertaa meillä on ohjelma PK-yrityksille COSME-ohjelman muodossa erittäin tärkeällä äh, tavalla neuvosto sopi siitä, että aloitti uuden nuorisotyöllisyystavoitteen. Mainitsin tämän viimeisessä keskustelussamme täysistunnossa. 6 miljardia euroa on budjetti. Tämä, tässä sitoudutaan siihen, että Euroopan tasolla otetaan huomioon pääpoliittiset ja suosiset tavoitteet haasteet huomioon. Mehän haluamme saada nuoret kansalaisemme töihin. Tässä korostetaan myös unionin sosiaalista ulottuvuutta aivan oikein. Tässä tukeudutaan toiminnalle, joka komissio viime vuonna aloitti kahdeksan jäsenvaltion kanssa, joita tämä ongelma on erityisesti koskee, siis nuorisotyöttömyys. Tämä tulee auttamaan myös siinä, että luodaan nuorisotyöttömyys takuu Euroopan ja kansallisella tasolla. Olen myös erittäin iloinen, että oli mahdollista säilyttää apu, tukiohjelma kaikkein vähävaraisimmille henkilöille ottaen huomioon vastustuksen joissakin piireissä. Voimme pitää tätä erittäin myönteisenä tuloksena todellakin, kuten te muistattekin, jotkut aikaisemmin totesivat Euroopan neuvoston yhteydessä, että johtuen toisiaisuusperiaatteesta EU ei pysty auttamaan köyhimpiä yhteiskunnissa. Me olen tyytyväinen että tämä visio ei tässä nyt voittanut. Summat, joita myönnetään kohesioon ja maatalouteen, ovat huomattavia ja ne kohdentaan tarkemmin kestävään kasvun ja työpaikkojen luomiseen. Kestävyys on edelleenkin sellainen sitoumus. Tämä löytyy kaikista politiikoista. Ja tässä mielessä maatalouden viherryttäminen kannattaakin mainita, kuten esimerkiksi sitoumuksemme ilmaston suojeluun solidaarisuusulottuvuutta vahvistettiin, sopeutettiin yhteisrahoitussääntöjä ja ennakkorahoitusta ja näin otetaan huomioon erityiset tilanteet kaikkein haavoittuvaisimmilla alueilla jäsenvaltioissa. Ilman tätä, näitä säädöksiä jotkut jäsenvaltiot yksinkertaisesti eivät pystyisi tekemään tarvitsemia julkisia investointeja, jotka pitää nyt tehdä 2014-2015 vuosina. Ja ne tarvitsevat juuri näitä investointeja erittäin kipeästi kirjallisesti. Koko neuvottelun ajan minä jatkuvasti toistin sen, että ei saada MFF aikaan ilman, että parlamentti hyväksyy sen. Euroopan parlamentin tavoitteet olivat jo selvästi tiedolla, tiedossa keski väihenarviossa, joka hyväksyttiin lokakuussa, ja ne oli selkeästi todettu myös Euroopan parlamentin puheenvuorossa, kun hän puhui äh, tässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa valtioiden päämiehille ja johtajille. On aivan selvää, että Irlannin puheenjohtajavaltiona pitää alkaa vakava neuvotteluprosessi parlamentin kanssa neuvoston nimissä. Olennainen kohta seuraavalla rahoituskaudella on joustavuus. Aivan oikein on te vaatineet todellakin, niin kuin minä myös totesin Eurooppa-neuvostossa, ilman kunnollista joustovaraa monivuotoinen rahoituskehys tässä muodossa sovittuna yksinkertaisesti ei voi toimia. Komissio on sitä mieltä, että 51,5 miljardin euron ero maksusitoumuksen ja maksumäärärahojen kanssa seuraavalla MFF-kaudella voidaan hyväksyä vain siinä määrin, kun saamme erityistä joustoa mukaan, jotta EU voi täyttää velvoitteensa sopimusten mukaisesti, erityisesti viittaan artiklan 323. Tässä me tarvitsemme muun muassa sellaista mahdollisuutta, että voidaan käyttää, voidaan siirtää ja käyttää markkinoilla näitä vuodesta toiseen. Tämä on ratkaisevan tärkeä kohta. Erittäin tärkeänä pidän myös joustoa vaikuttavuutta eri osakkeiden välillä, jotta voidaan hoitaa tämä kuilu sitoumusten ja maksumäärärahojen välillä. Itse asiassa tämä on paljon enemmän kuin pelkkä tekninen kysymys. Tässä on kyse kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä. Itse asiassa ainakin yhtä tärkeästä kuin nämä kokonaissummat sitoumuksissa ja maksumäärärahoissa, niin on, yhtä tärkeää on kyky tehokkaasti käyttää myönnetyt varat, ja tämä kyky riippuu pitkälti, minkälaisia ratkaisuja löydetään joustavuuden varalta. Ja joustavuudella minä tarkoitan maksimi, suurta joustavuutta. Niin kuin parlamenttikin me uskomme, että omavarojen järjestelmän uusiminen on ratkaisevan tärkeää. Työtä pitää jatkaa komission ehdotusten pohjalta Panin myös merkille, että parlamentti tukee keskivaiheen tarkistusta rahoituskehyksessä ottaen huomioon maailman epävarmuuden ja me myös pyrimme viherryttämään MFF sen vuoden ajaksi, jolloin siksi saman teidän kanssa että todellinen tarkastuslausuke tulee olemaan tarpeen otin tämän esille erittäin selvästi Euroopan neuvoston kokouksessa komission vastuussa talousarviosta ja sen pitää varmistaa moitteeton varainkäyttö budjetin yhteydessä. Tämä on mahdollista vain tulevaisuudessa, jos tiukasti hallinnoidaan menopuolta ja ryritysten sellaista joustoa, mitä parlamentti on peräänkuuluttanut. Ja nyt vielä lopuksi lyhyesti kerron kehitysyhteistyöbudjetista. Komissio jakaa parlamentin huolen maksumäärärahojen ja sitoumusten tasosta. Muistan lausunnon, jonka kolme toimijaa allekirjoitti viime vuoden lopulla siellä selvästi otettiin huomioon, että komissio pyytää lisämaksumäärärahoja, jos meillä on todiste siitä, että hyväksytty budjetti on riittämätön kattamaan kaikkia tarpeita. Ja tämä on nyt selvästikin tällainen tilanne, voimme sen sanoa jo nyt tänään. myös todettu, että parlamentti ja neuvosto tulevat ottamaan kattaa mihin tahansa lisäbudjettiin, jotta vältytään puutteista maksumäärärajojen kohdalla. Puheenjohtaja arvoisat parlamentin jäsenet, me olemme jo nähneet ensimmäiset parlamentin poliittiset reaktiot tästä sopimuksesta, sopimuksesta, jonka hallituksen päivät saavat aikaan tänään keskustelemme asiasta. On tärkeä tilanne komissio voi kertoa jo neuvottelukannoistaan. Sitten kun tämä kaikki on saatu aikaan Euroopan komissiossa, tulemme täyttämään täysin tehtävämme, jotta saisimme aikaan mahdollisimman hyvän sopimuksen, ei vain toimielimiä ajatellen, vaan ajatellen 500 miljoonaa kansalaista unionissamme. He odottavat, että toimielivät pystyvät tähän ja me haluavat tuloksia ja tuloksia pian. Kiitos. Grazie, presidente Barroso. Yksi puheenjohtaja Barroso. Nyt annan puheenvuoron Josef Dolille. Monsieur le Puheenjohtaja, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä Herman Van Rompuy ja hyvä komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Viimeisessä Euroopan huippukokouksessa Eurooppa oli vain nimessä. Tämä oli pelkkä mattokauppiaiden kokous Tulos on se, että meillä on historian alhaisin budjetti Euroopan unionissa. Tiedän kyllä erittäin hyvin, hyvät ystävät, että teidän pitää sitä puolustaa. Minäkin olen vakuuttunut eurooppalainen, mutta ironista on se, että nyt kun EUn toimivaltuudet ovat laajemmat kuin koskaan, ja tilanteessa, jossa todella ähm, tilanne on hankala, kansalaiset tarvitsevat lisäarvoa. Meillä on suuri vastuu, haluaisin todeta, että tällaista budjettia tällaisenaan ei voida hyväksyä. Haluaisin muistuttaa tietyille jäsenvaltioille, että yhteisömme perustuu oikeuteen, perussopimukseen, joka on ylin lakimme. Kuitenkin nämä rahoituskehykset ovat perussopimuksen vastaiksi. Vastaisi ensinnäkin siksi, että Euroopan neuvosto ylitti valtuutensa kiertämällä vastuuvaliokunnat parlamentissa. Näin loukattiin Euroopan parlamentin lainsäädännöllistä toimivaltaa. Edelleen maksut, jotka ovat 52 miljardia alhaisemmat kuin sitoumukset. Minun mielestäni tämän, tämä on pelkästään vaje, vajeen luomista, joka on perussopimusten vastaista toimintaa. Meidän on saavutettava budjetissa tasapaino vuonna 2012 täällä lähdettiin alijäämän tielle 16 miljardia euroa. Haluan, pitääkö minun muistuttaa tätä siitä, että teidän tehtävänänne seitsemän vuoden ajan olisi parantaa tilannetta. Tämä olisi katastrofi ja näin osoitettaisiin, että ne, se mitä tapahtui niissä maissa, jotka ovat nyt konkurssin partaalla, se on se, jota ryhdytään nyt tekemään myös täällä Euroopassa. Barroso aivan oikein toisti sen, että täällä on kolme toimielintä allekirjoittanut väjekiellon ja siitä on pidettävä kiinni. Olen huolestunut siitä, kuinka tilanne on nyt muuttumassa. Tällaisen huippukokouksen jälkeen Eurooppa menee väärään suuntaan. Emme voi paeta vastuutamme, emme voi usuttaa eurooppalaisia toisiaan vastaan. Joskus tuntuu siltä, että solidaarisuus on kirosanaksi muuttunut tässä puhutaan aina vaan halutaan alennusmyynnistä tai epäonnistumisesta ikään kuin nationalisteilla, nationalisteilla olisi nyt hävetty. Tämä, enää, tämä ei ole minun visioni. Minä uskon vahvaan yhteisöllisen Eurooppaan ja olen erittäin pettynyt moniin päämiehiin, en kaikkiin, mutta moniin, jotka ovat toimineet lyhytnäköisesti ja tuoneet Euroopan lisäarvoa. Olen pettynyt myös siihen, millä tavalla uusi perussopimus on toiminut ja joudun sen nyt tässä sanomaan ystävälleni Van Rompuyn. Hyvä Herman, minun mielestäni toimielinten välillä emme ole tehneet työtä niin kuin olisi pitänyt. Meidän olisi pitänyt lähentää kantojamme paljon enemmän parlamenttiin päin. Tämä on totemus, mutta minä tiedän myös sen, Je sais aussi Tiedän myös, että missään vaiheessa kukaan ei ottanut huomioon parlamentin kantaa. Kuuroja oli paljon, varoituksia esitimme kuitenkin usein. Ja nyt pyydätte, että olemme vastuullisia. Hyvä puheenjohtaja, istutaanpa pöydän ääreen ja alo, aivan aluksi ollaanpa avoimia. Antakaa meille yksityiskohtaiset luvut viimeisestä neuvoston kokouksesta. Tehdäänpä selväksi EUn politiikka, jolla on tarkoitus saada aikaan kasvua ja työllisyyttä. Eurooppa on muuttunut, hyvä puheenjohtaja. Lissabonin sopimuksen ansiosta tie tiedätte tämän erittäin hyvin. Olemme nyt tasapainoisemmassa järjestelmässä. Me parlamenttina olemme aivan täysivaltoinen lainsääntäjä. Meillä on tässä oikeus sanoa kyllä tai ei, mutta en halua sitä tässä sanoa. Jäsenvaltiot ovat esitelleet meille ehdotuksen. Meidän olisi nyt neuvoteltava ja sovellettava perussopimusta. Perussopimuksen mukaan meidän on kannettava vastuumme. Hyvät kollegat, budjetti on ainoastaan yksi prosentti BKT. Tällä summalla pääomitetaan Espanjan pankkeen. Se on puolet siitä, mitä Kreikalle annettiin rahoituskriisiin. Se on paljon, mutta se on myös vähän rahaa. Mutta ei summat ole tärkeitä, vaan se, mitä niillä tehdään. 27 jäsenvaltiota ovat nyt sitoutuneet yhdellä prosentilla BKTstä yhteisen politiikan eteen yhteisiä investointeja yhteisen tulevaisuuden puolesta. Puheenjohtaja Van Rompuy, olemme kyllä tietoisia, mitkä ovat vastuumme teidän huippukokouksen julkilausumista haluaisin sanoa, että parlamentti ei ole mikään unelmoija, emme vaadi valtavaa budjettia, vaadimme vain realistisen talousarvion, jolla voidaan valmistella tulo, tulevaisuuteen, joka olisi oikeudenmukainen maiden välillä. Sen on oltava realistinen, koska sen kautta voidaan toteuttaa sitoumuksemme. Sen pitää olla realistinen, koska meidän on saavutettava yhteiset politiikat, ne, ne ovat investointipolitiikoita. Ja sen on oltava realistinen myös siksi, että missään tapauksessa budjetti ei voi olla alijäämäinen. Me tulemme pitämään tästä kiinni. Niin, hyvä puheenjohtaja, me haluamme tiukan sitoumuksen uudelleen tarkastelun kahden, kolmen vuoden päästä, niin että parlamentti voi uudestaan tarkastella tätä budjettia, koska emme tule koskaan hyväksymään seitsemän vuotista säästöbudjettia. Tämähän on naurettava. Kyllä tarvitaan ainakin tarkastelulausuma. Äh, lauseke, kuten sanoitte, haluamme todellista joustavuuta 2011, 2012, 2013, sitten kun rahaa ei enää ole, niin Enpä tiedä, mistä sitä joustavuutta otetaan, kun 16 miljardia puuttuu. Budjettikohteen ja vuosien äh, välillä näkyy myös tehokkuus. Tarvitaan omien varojen järjestelmä niin, että Euroopan unionin budjetti ei joka kerta joutuisi kiristyksen alaiseksi. Nämä eivät ole äh, mahdottomia vaatimuksia aivan meidän kesken, jos Euroopan parlamentit eivät voi Äh, tarkastella Euroopan unionin budjettia, niin kysynpä vaan, miksi järjestetään vaalit vuonna 2014? Säästetään ne rahat mieluummin ja järjestetään vaalit sitten vasta vuonna 2019. Me olemme sitoutuneet Euroopan unionin, emme hallitusten väliseen järjestelmään. Me olemme sitoutuneet sellaisen EUn puolesta, joka saa joka puolustaa yhteisiä arvoja, politiikkoja ja kasvua työllisyyttä. Uskomme EU-hun, jossa sitoumuksia todella noudatetaan. Uskomme oikeusvaltioon, uskomme erityisesti sellaisen Euroopan, joka suojelee vaikeina aikoina äh, kansalaisia vaikeudessa kriisissä. Kiitoksia. Grazie, grazie Presidente Doll. La parola al Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja Doll. Seuraavana puheenjohtaja Svoboda. Kiitos puhemies, puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja. Se kaikkein tärkeintä, mitä te täällä tänään olette sanoneet, on se, että tämä budjetti on luonnos, josta on neuvoteltava. Haluaisin heti sanoa, että tässä ei ole nyt kysymys mistään yksityiskohtien neuvotteluista, vaan tässä on kysymys perusteista ja suuntaviivoista. Se, millainen budjetti nyt on, me emme voi sitä hyväksyä ja se ei tule saamaan enemmistöä parlamentissa. Te yritätte antaa ymmärtää, että kaikki vaan nousee. Kaikki vaan nousee, mutta vain summa laskee mutta <laughs> millä tavalla tämä oikein voisi sitten tapahtua? Tämä on aikamoinen ihme. Niin, että kaikki mikä on tärkeää nousee, mutta rahaa ei tule, niin tästä haluaisimme kyllä toki tietää hieman enemmän. Ja toki on hienoa, että te olette pyrkineet saamaan enemmän tutkimuksille ja kehityksille. Se on ihan hyvä ponnistus. Mutta suuri prioriteetti pienissä summissa, tämän on ihan suhteellista, emmekä me tätäkään hyväksy. Eikä tässä ole kysymys siitä, että verrataan siihen, mitä oli ennen ja mitä on nyt. Ei, vaan kysymys on siitä, mikä tänä päivänä on välttämätöntä. Ja se oli komission ajatus. Ja komission puheenjohtaja tätä hienosti omaa budjettiaan puolusti ja meidän täytyy vielä palata tähän komission budjettiin. Ensinnäkin me olemme lamassa. Ei tässä tarvitse olla mikään talousguru, kun sanotaan, että me tarvitsemme tällaista antisyklistä budjettia koska me, tässä nyt meillä on kuitenkin tällainen syklinen budjetti ja se on väärin. No, te olette antaneet meille nuorisotakuun, jota me olemme pitäneet tärkeänä sosiaalidemokraateissa, mutta uskotteko te todellakin, että tällä rahalla pystytään tekemään jotain, kun nuorisotyöttömyys on kasvanut niin paljon Euroopassa? Ja koko tämä sosiaalinen kriisi, joka meillä on Euroopassa, luuletteko te, että sosiaalirahasto riittää sen auttamiseen? Minä en usko. Ja miksi? Miksi globalisaation on nyt niin pieni näinä aikoina, kun globalisoitumisen vuoksi työttömyys vielä kasvaa. Ei tämä ole hyväksyttävissä, ei tämä vastaa todellisuutta. Toisekseen kilpailukyky. Kaikki puhuvat kilpailukyvystä. Meidän täytyy tehdä Euroopasta kilpailukykyinen. Mutta eihän se tapahdu sillä tavalla, että me vain laskemme palkkoja ja tukia. Infrastruktuuri, kyllä, juu, sille annetaan hieman enemmän kuin aikaisemmin, mutta siltikin liian vähän. Ja te otitte mukaan tähän digitaalisen agendan kommunikaatiorakenteet, jolle ei ole minkäännäköistä budjettia enää neuvoston ehdotusten mukaan. Millä tavalla me kehitämme laajakaista talouttamme, jos ei siihen ole penniäkään rahaa? Tämä on suuri virhe, kun on kysymys meidän talouselämämme uuden aikaistamisesta. Meillä on Euroopassa suuria tuloeroja ja kasvavaa köyhyyttä. Esimerkiksi EU-Italiassa, e, Etelä-Italiassa me olemme nähneet nyt, mitä EU-varoilla saadaan aikaiseksi ja se on välttämätöntä. Van Rompuy, e, koska te viimeksi kävitte jossain köyhässä e, maassa, köyhällä alueella Euroopassa. Minä häpesin siitä, mitä minä näin. Ja tekin häpeäisitte, kun te kävisitte näillä alueilla. Sitten olin kiitollinen siitä, mitä puheenjohtaja Barroso sanoi kun puhutaan tästä elintarvikeavusta, että siihen nyt on edes jotain annettu, mutta skandaali joka tapauksessa, että me emme Euroopassa kykene taistelemaan tätä köyhyyttä vastaan. Mutta mehän puhumme siitä, että romanialaiset ja bulgarialaiset köyhät ihmiset tulevat siirtolaisina paremman elintason perään. Ja olette kirjoittaneet nättejä kirjeitä Romaniaan ja Bulgariaan, mutta mitä se auttaa? Solidaarisuutta tarvitaan. Sanotaan, että meillä on nyt lisääntyvää köyhien ihmisten maahanmuuttoa. Totta, Saksassakin köyhien määrä kasvaa koko ajan. Ja ymmärrän todellakin pormestareita, jotka kysyvät, että mitä, mitä minä teen, miten minä hoidan tämän, kun näitä köyhiä tulee myös muista maista minun kaupunkiini. Mutta ei voi vain valittaa köyhyydestä. Meidän täytyy tehdä jotain, mutta me emme voi tehdä mitään ilman rahaa. Meidän täytyy investoida näille köyhille alueille niin, että näiden köyhien alueiden, köyhien ihmisten ei tarvitse lähteä siirtolaiseksi, vaan voivat jäädä kotimaahansa ja löytää sieltä työpaikan. Tämä on aikamoinen ristiriita tässä, kun ensin valitetaan siitä, että köyhät lähtevät siirtolaisiksi, mutta samanaikaisesti me emme tee mitään köyhyydelle. Tätä ei voida hyväksyä. Sitten vielä muodollinen asia. Seitsemän vuotta. Puheenjohtaja, voisitteko te näyttää minulle yhdenkin maan, joka tekee seitsemän vuoden budjetteja? Ja että te sitten sanotte, että no niin, pitkän aikavälin projekteja eh, voidaan mahdollistaa vain tällä. No, eikö sitten Saksassa, Isossa Britanniassa, Ranskassa ole monivuotisia projekteja, vaikka budjetti tehdäänkin vuosiksi, yhdeksi vuodeksi? Mutta tällainen minibudjetti seitsemäksi vuodeksi ei ole mitenkään hyväksyttävissä? Vai kuvitteletteko, että seitsemässä vuodessa Euroopassa ei tapahdu minkäännäköistä kasvua? Sitten tässä on tämä tarkistuslauseke. Se on yksi perusedellytys, että me ylipäätään lähdemme neuvottelemaan ja ehkä voimme päästä jonkin näköiseen lopputulokseen. Tärkeää on myös joustavuus. Tämä parlamentti vaatii joustavuutta. Joustavuutta budjettiin. Ja vielä lopuksi. Ei kysymys ole vain luvuista, kysymys on myös filosofiasta. Jos halutaan tukahduttaa Eurooppa, niin silloin tämä budjetti on ihan ok. Cameron, ymmärrän hänen visionsa toki, mutta en ymmärrä, että niin monet muut hallitusten johtajat tukivat Cameronia. Mutta te voitte olla valma. Me emme lähde Euroopan riisumiseen. Me tulemme hylkäämään tämän budjetin tällaisenaan. Meillä täytyy saada sisällöllisiä neuvotteluita ja budjetin sisältöön kunnollisia muutoksia, että me voimme tämän ylipäätään hyväksyä. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja Suovara, sitten puheenjohtaja Verhofstadt. President Van Rompuy, that my intervention Puheenjohtaja Van Rompuy, minä en halua arvostella teitä henkilökohtaisesti, koska me sen teillä on kyllä hitomoinen homma löytää tätä, saada aikaan sopimus 27 hallitusten ja valtion päämiehen kanssa, jossa päätös pitää saada aikaan yksimielisesti ja tulos sitten on sitä, mitä me, no, mitä voittiin ehkä pelätä. Tony Blair sanoi 2006, ei ikinä enää, hän sanoi. Ja itse asiassa nyt sama vaan jatkuu, sama toistuu. Minun mielipiteeni ja analyysini on, että tämä on ihan tällaista copy-paste toimintaa. On kopioitu viime kerran monivuotinen rahoituskehys. On totta, me olemme pyytäneet pikkumuutoksia. Täällä on esimerkiksi pikkasen vähemmän rahaa maataloudelle, hiukan enemmän rahaa, innovaatioon, 24 miljardia 7 vuodeksi alle 5 miljardia vuodessa enemmän tutkimukseen. 4 prosenttia, se on 4 prosenttia vuosittaisesta budjetista, joka on siirretty yhdestä kohdasta toiselle, toisaalle, ja komissio pyytää kaksinkertaista summaa, mutta muun osalta ollaan rehellisiä. Tämä on ihan kopio viime kerran monivuotista rahoituskehyksestä. Viime kerralla me tarvitsimme 41 alennusta poikkeuslupaa, erityispoikkeusta tai korvamerkintää, jotta saatiin ostettua tukimailta. Nyt tarvitsemme 53 poikkeusta poikkeuslupa on no, tämä listakin täällä on laadin sen. Teen sen joka kerta Alan laman suurin kanssa. Viimeksi saamme näitä 41. Nyt niitä on 53 poikkeusta, alennusta, korvamerkintää, jotta voidaan sitten ostaa tuki jäsenvaltiolta. Näin tämä toimii neuvostossa 2006 sama homma ja nyt vuonna 13 samoin. Ja sitten seuraavaan kohtaan, niin tämä on ehkä kaikkein tärkein pointtini tänään, nimittäin kyseinen monivuotinen rahoituskehys on todellinen ongelma, koska sehän luo, mitä minä kuulun, me kutsumme finanssipoliittiseksi budjettivajeeksi EU-ssa on ylimaksuja, liiallisia maksuja, todellista vajetta. Tiedätte tämän varsin hyvin, äh, herra Varopo, että minäkin olen ollut budjetti ja Belgialla aikaisemmin oli Euroopan sairasmies pää. Syy siihen oli, että joka vuosi meillä oli enemmän sitoumuksia kuin maksumäärärahoja. Ja kymmenen vuoden jälkeen loimme kaikkein suurimman julkisen velan 80-luvulla EU:ssa tällaisella ajatuskaavalla. Ja sama nyt sitten tapahtui täällä Euroopassa. Voin antaa teille näitä lukuja. Öö, maksamattomat maksumäärät, jota ei ole kats, sitoumuksia, joita ei ole katsottu maksumäärällä. Se oli 60 miljardia vuonna 2000. Nyt se on 130 miljardia 2006 siis vuonna. Ja tänä vuonna, tämän vuoden loppuun mennessä tulee olemaan 230 tai 250 miljardia euroa maksusitoumuksia, joita ei voida maksuin kattaa. Ja tämän monivuotisen rahoituskehyksen jälkeen nämä maksamattomat sitoumukset, todellinen euro, e vaje tulee olemaan yli 300 miljardia. Me tässä haluamme sulkea kuilun. Mistä? Ei sitä ole kyse, vasta sitä kuilua vaan laajennetaan tällä hetkellä tälläkin monilaisella rahoituskehyksellä. Ja paras tapa kattaa tilanne on äh, löytää balanssi maksu, sitoumusten maksumäärän välillä. Viimeksi oli no, vuonna 1995. Pik- pikkuhiljaa nyt ollaan yhdistymisessä neljässä. Meidän pitäisi kuitenkin siirtyä 96, jopa sataan saakka, jos emme halua luoda lisää vajetta ja velkaa Eurooppaan. Perussomuksessa todetaan, että ei voi olla vajetta. Todellisuudessa kyllä. Tämän monivuotisen rahoituskehyksen jälkeen kokonais velka, maksamattomat sitoumukset on 300 miljardia euroa EU:ssa. Ja vielä lopuksi omat varat. En ymmärrä oikein, mitä tapahtuu. Komissio teki hyvän ehdotuksen. Te hyväksytte tämän herran rompöön marraskuussa, mutta äh, arvonlisävero, se piti alkaa ensimmäinen tammikuuta 2021 ja toiseksi äh, FTT-vero, transaktiovero jotta voitaisiin vähen, jäsentä, jäsenmaksuja vähentää. Mutta mitä näen päätelmistä, ei mitään tällaista. He työstävät edelleen tätä transaktioveroa, mutta ei minkälaisia sitoumuksia ole tehty ehdotuksessa. Ja olen sitä mieltä, johtopäätökseni on puheenjohtaja, että Tämä ei ole sellainen monivuotinen rahoituskehys, jota parlamentti voi hyväksyä. Ja mielestäni on vain yksi mahdollisuus, että uudestaan neuvotellaan. Ja ehkä pitäisi ottaa mukaan tarkastuslauseke tai jopa tällainen äh, raukeamislauseke, jossa sanotaan, että kahden vuoden kuluttua Tuo seuraavien Euroopan vaalien jälkeen, tämä parlamentti ja neuvosto jälleen joutuvat hyväksymään tämän, jos halutaan edetä tällä MFFllä. Näin ainoastaan voidaan saada se toimimaan ja näin voidaan saada aikaan sopimus ja tehdä tästä demokraattinen päätös. Kiitos. Kiitoksia. Verhofstadt, Serona Durand. Kiitoksia puheenjohtaja. Eihän meille ehdoteta tässä mitään, mitään budjettia. Tämä on pelkkä. Tämä on tällainen sekasotku, jossa on kaikenlaisia poikkeuksia ja alennuksia, mitä tahansa muuta tämä on, mutta ei budjetti. Ja kun tätä nykyistä rahoituskehystä verrataan edelliseen, niin eihän sitä voida verrata, koska se on kyseessä väline, joka liittyy tulevaisuuteen, talouselpymiseen. Nyt kuitenkin vertaatte sitä kehyksiin seitsemän vuotta sitten. Eihän tässä ole mitään järkeä. Jos nyt katsottaisiin Saksan budjettia ja verrattaisiin sitä seitsemän edelliseen budjettiin, mitähän järkeä siinä olisi? Ei tämä ole pelkästään menettelynkään kannalta hyvä. Tämä oli hyvin hämärästi käsitelty. Meillä ei ole vieläkään lukuja käytettävissä. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa vaalit ovat aivan turhia annetaan va- valitsijoiden päättää. Ehdottaisin, että tämän keskustelun lisäksi, joka nyt on aloitettava, meidän on te- sanottava selvästi, että voimme oikein hyvin tehdä työtä 13 ja 14 vuonna ja sitten vuonna 14 käydä kunnon keskustelua. Sitten ai, vaaleissa kansalaiset voivat tehdä päätökset sen sijaan, että se, tämä parlamentti, että tuleva komissio sidotaan säästöbudjettiin. Joitakin asioita tästä vielä haluaisin sanoa. 90 miljardia seitsemässä vuodessa on kuitenkin melkoinen leikkaus. 12 miljardia vuosiksi 13-14 on aivan selvää, että sitoumuksien ja maksujen kuilu niin ei teidän tarvitse kertoa, vaan rompaa, että tämähän on tällainen lumipalloefekti. Nyt lähdetään tälle tielle, jossa kuilu vain kasvaa ja lumipallo kasvaa. Nähdään kyllä, mitä valtiot tekivät valtionvelkakriisissä. Nyt ei voida enää itsemme edes auttaa tässä tilanteessa. Omat varat, ei minkäänlaista sopimusta omista varoista. Tähän ainoastaan sanotaan tällainen could be, että voisi olla, että mitään sopimusta ei ole omista varoista. Sitten ARVstä ja finanssitransaktioverosta tässäkin ollaan aivan sivuraiteella. Tässä on aikamoinen rivi näitä, näitä palautuksia Briteille ja Tanskalle ja ties kenelle uusiakin tukipalautuksia tässä annetaan. Sitten joitakin pieniä joustoelementtejä meille tarjoillaan ja tar- uudelleen tarkastelulausike. Selvittäkääpä minulle, kuinka tarkastelulausemassa ka- lausikkeen kautta kahden vuoden päästä Euroopan neuvosto voisi selviytyä siitä, mistä se ei selviytynyt kaksi vuotta sitten. En ymmärrä, mikä olisi se ihme, joka saisi neuvoston tekemään yksimielisesti paremmat päätökset kahden vuoden päästä kuin nyt. Toki tämä tarkastelulaskelu on tarpeellinen, mutta se ei varmastikaan ole se mm, elementti, jonka ansiosta me voisimme hyväksyä tällaisen, tällaisen budjettiluonnoksen, joksi sitä nyt ehkä voisin tässä kutsua. Me emme pyydä kuuta taivaalta. Ei ole niin, että olisi järkevä kohtuullinen neuvosto ja sekoileva parlamentti. Me puhumme järjen ääntä, me tarvitsemme budjettia, jotta voimme investoida tutkimukseen, innovointiin eri alueilla. Ja vaikka sanoitte, että kohesiovaratkin ovat mahdollisesti välineet, joilla saadaan elvytystä, niin pitähän meidän tehdä enemmän. Meillä on kriisi, meillä on jäsenvaltioiden budjettikriisi. että näitä ei voida mitenkään verrata tilanteeseen e-, edellisen kauden aikana. Puheenjohtaja, me emme pysty varmastikaan hyväksymään tätä. Mahdollisesti voimme neuvotella, mutta tällä hetkellä nämä, nämä teidän tarjouksenne ovat riittämättömät. Vuonna 2014 voidaan palata asiaan ja työstää viideksi vuodeksi budjetti. Kiitoksia. E, Duhon ja seuraavana Kalanen. Thank you, Mr. President. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja Van Rampäy ryhmäni nimissä haluaisin kiittää teidän työstänne tämän sopimuksen hyväksi. Emme väitä, että tämä on täydellinen, ei suinkaan. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että se edustaa järkevää, käytännöllistä, tasapainoista tilannetta kompromissia, jossa ne, jotka pyytävät parempaa varan käyttöä, voivat hyväksyä ja myös ne, jotka haluavat sitten suojella nettoasemia, on ymmärrettävää kyllä. Ja tämä olisi pitänyt olla mahdollista ma- mahdollista muuttaa budjettia. Helpostikin ymmärrän monet puheenvuorot tänään. Ehkä kasvu olisi ollut selkeä prioriteetti, mutta huolimatta herra Svobodan retoriikasta sosialistinen loistavasta valosta, presidentti Hollandin osoitti, että hänen prioriteettinsa ei ollut mikään kasvustrategia, vaan kasvustrategia e, saksalaisille lehmille muun muassa. Ja ilman tätä tinkimättä olisimme voineet vähentää maatalouspolitiikan menoja, tehdä sitä oikeudenmukaisemman muille jäsenvaltioilla, jos me voineet suunnata valtavasti miljardeja kilpailukykyyn. Kuitenkin presidentti Holland edelleenkin puolustaa tällaista, mitä ei voi puolustaa, 40 prosenttia budjetista vieläkin käytetään maanviljelykseen tällä vuosi tuhannelle. Minun mielestäni tämä on hulluutta. Tietysti olen pettynyt, mutta täytyy sanoa, en kovinkaan hämmästynyt nämä teini-ikäisen kiukun puskat, joita olemme tänään kuulleet ymmärrettävää, mutta pitäisi muistaa, että loppujen lopuksi kansalliset jäsenvaltiot, ei tämä parlamentti, joka keräävät nämä varat veronmaksu, verorahoista jotka, ihmisiltä, jotka taistelevat jo oman el, el, omien tulonsa puolesta. Pyritään tekemään enemmän vähemmällä, kun yritykset ja taloudet joutuvat pärjäämään samalla tavalla kautta Euroopan nyt. Mielestäni huomattavaa tässä sopimuksessa on se, että johtajat kaikista pääryhmistä täällä parlamentissa halusivat vähennyksiä talousarvioon. David Cameronilla oli monia ystäviä täytyy sanoa, jotka vaativat parempaa varankäyttöä. Samoin herra Rytte ryhmästä, Rova Merkel, herra Reinfeldt EPPstä, jopa Rova Tonin Smith, joka edustaa sosialista ja puolsi parempaa varankäyttöä, vihreät tietenkin. Heillä ei tietenkään onneksi ole mitään peränpistä, sitä pitäisi kaikkien olla täällä kiitollisia. Nyt sitten kerron sähköpostia, jonka saimme viime viikolla niin kuin minä saan paljon sähköposteja, mutta tämä aivan erityisesti oli mielestäni kyllä kiinnostava. Miksi he minulle kertovat, en tiedä, mutta se tuli nuorilta EPP-läisiltä. En tiedä, tällainen ryhmä on, mutta näköjään on. Heidän johtokuntansa Äh, listerään hiukan heitä. Sopimus, joka saatiin ku- kuukausien neuvotteluiden jälkeen, edustaa hyvää tasapainoa. Euroopan parlamentin pitäisi vastuullisesti äänestää sen puolesta, ottaen huomioon budjetti- ja leikkaustoimet kautta Euroopan. EPP-jäsentien kannattaisi kuulostaa näitä, kuulunnella näitä järkeviä sanoja omasta nuorisoyksiköstään. Sitten tartun siihen, mitä sanottiin FTTstä tänään, verosta. Tämä itse asiassa on vaje budjetti. Kysymykseni on selkeä kaikki budjetit, on sovittu, oli, oli sellaisia, että sitoumukset ylittivät maksumäärät, olivatko jokin laittomia. Unohdetaan nyt tämä poliittinen peli, mehän kyllä tiedämme, mitä tässä pelataan. Ja pitäisi, mm, niin puhemies Schulz mainitsi sen puheenvuorossaan neuvostolle, tämä naurettava ajatus salaisesta lipuäänestyksestä. Tämä kyllä tekisi parlamentista naurun, kaiken naurunalaisen. Meidän pitää toimia vastuullisesti äänestämme. Meidän pitää kertoa, mitä tässä on, jos äänestämme. Tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä äänestyksistä, joihin ryhdymme. Meidän pitää pystyä puolustamaan päätöksiämme veronmaksajien edessä, jotka maksavat nämä EU-laskut. Joten puheenjohtaja, itse asiassa tämä ei ole mikään täydellinen diili, mutta jos parlamentti haluaa osoittaa, että se voi harjoittaa uusia toimivaltuuksiaan vastuullisella tavalla, jota vaaditaan, niin silloin minun mielestäni meidän pitäisi seisoa tämän takana. Jos tämä parlamentti päättää alkaa sodan neuvoston kanssa silloin, me kyllä varmasti kaikki kärsimme. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Nuttall. Well, Mr. President, I must admit that I was... Puheenjohtaja, minun täytyy myöntää, että olin äh, myönteisesti äh, yllättynyt, kun laitoin TVn päälle Liverpoolissa, kun minulle kerrottiin, että televisiossa, että ensimmäistä kertaa äh, EUn budjettia on leikattu. Mieletöntä, ovatko he vihdoinkin nyt äh, saaneet järkeä päähän. Voittiko David Cameron äh, voiton Briteille ja brittiveromaksajille? Kunnes minä mietin, no, mikä tässä nyt on vialla? No, kun me katsommekin tätä hieman tarkemmin, niin Eihän tässä ollut mitään muuta kuin EUn lihaa. Niin. Ihan pelkkää lihaa. Ei pässin lihaa. No, se mitä me saimme tietää, että Cameronin niin kutsuttu voitto oli ontto voitto, koska nämä summat, mistä täällä puhutaan, niin tässä nyt on kysymys ihan pikkurahoista. Ja brittiveronmaksajat itse asiassa maksavat jopa enemmän, koska meidän jäsenmaksumme nousevat vuosi vuodelta. Ehkäpä tämä oli jonkinnäköinen voitto Cameronille, mutta tämä ei kuitenkaan ollut hyvä asia Isolle Britannialle. Me maksamme nyt jo EUn budjettiin valtavat määrät päivittäin, emmekä me halua maksaa penniäkään enempää järjestölle, joka ei ole kyennyt kunnolla toimimaan 18 vuoteen. Ja nyt tilanne on vielä pahempi, kun kuulen, että neljä suurinta ryhmää parlamentissa haluaa salaisen lippuäänestyksen tästä budjetista. Kysynkin, mitä te pelkäätte? Pelkäättekö te teidän omia kansallisia parlamenttejanne kotimaissanne, vaiko pelkäättekö te vielä enemmän niitä ihmisiä, jotka teidät valitsivat alun perin? Se, että äänestettäisiin salaisesti näin tärkeässä asiassa, joka koskee teidän omia vaalipiirejänne nyt säästöaikoina, niin tämä nyt on varsinainen banaanitasavalta, eikä sellainen järjestö kuin mitä te esitätte tämän olevan. Tämän kaltaiset toimet lisäävät vain epäluottamusta unionissa, eikä ole mikään sattuma, että tänä päivänä Financial Timesin mielipidetutkimuksessa sanotaan selvästi, että 50 prosenttia briteistä haluaisi erota unionista. Joten sen vuoksi haluankin onnitella teitä, haluan kiittää teitä. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Grazie. La parola all'onorevole Liotard. Kiitoksia seuraavana edustaja Liotard. Ja, dank u wel. Eh, Kiitos. Olen iloinen sitä, että me olemme kaikki täällä tänään keskustelemassa näistä asioista. Jos jäsenvaltioita kansallisella tasolla pyydetään säästämään, on soveliasta vain jos me myös Euroopassa katsomme tarkkaan, voimmeko leikata ja säästää. Nämä miljardit, joita tähän nyt lisätään, niin nehän maksetaan Euroopan kansalaisten taskusta. Tämä budjettisuunnitelma, jota te esitätte, siinä huolehditaan, tai siinä tavallaan se johtaa sosiaalisen syrjäytymiseen sen vuoksi, että rahat jaetaan väärin. Minun ryhmäni ei voi hyväksyä sitä, että säästetään kaikkein köyhimpien kohdalla, ja se näkyy tästä. Herra Van Rompuy, te esititte tämän oikein kauniisti ja hienoin sanoin, mutta oikeasti kuitenkin te otatte tällaisia ITER ja Galileo ja GMS ja muita tällaisia äh, hienoja projekteja samaan otsakkeeseen kuin tällaiset kriisiohjelmat ja tukiohjelmat. Ja kun on kriisi, niin silloin meidän täytyy lähteä kansalaisten luokse, lähelle kansalaisia. Ja tällaiset kalliit prestiisiprojektit eivät jätä rahaa sosiaalisiin projekteihin, esimerkiksi nuorille nuoret ja PK-yritykset joutuvat todellakin tekemään lujaa töitä, jotta he voivat kilpailla Iteriä ja Galileoa vastaan ja he tulevat häviämään. Se, että me saamme nuoret töihin, tapahtuu muiden sosiaalisten projektien kustannuksella. Ja sen vuoksi sosiaaliset seuraamukset äh, tulevat olemaan kauheat, koska ne johtavat säästöihin näissä sosiaaliohjelmissa EU:ssa. Tässä on kysymys nyt kaikkein köyhimpien ihmisten kohdalla säästämisestä ja he joutuvat nyt sitten vaikeaan tilanteeseen. Jos puhutaan sosiaalisesta Euroopasta, niin täytyy tämän budjetin kohdalla sanoa, että sellaista ei ole enää olemassa. Iäkkäämmät, äh, sosiaalisesti heikommat, äh, työmarkkinoille haluavat nuoret, äh, kaikki joutuvat tässä ongelmiin. Ja sen lisäksi täytyisi myös taistella ilmastonmuutosta vastaan ja paremman ympäristön puolesta. Mutta esimerkiksi kalastussopimukset, ympäristösopimukset ja kaikki maksetaan samasta potista kuin maataloustuet. Ja yhä vielä nämä maataloustuet ovat tukia tuotannon lisäämiselle. Ja tämä vain tukee ja innostaa eh, tehomaatalouteen, joka saastuttaa ympäristöä. Pienet perheyritykset eivät yleensä saa näitä tukia. Ja kuitenkin siellä on kaikkein eniten köyhiä. Eli mitä tässä nyt sitten jää ylipäätään ylitse ympäristölle? Meidän ryhmämmelle ei ole hyväksyttävää, että ympäristö jää tässä jälkijunaan. Me tarvitsemme taloudelliset eh, tukeet eh, kunnianhimoiselle ympäristöbudjetille ja ympäristötoimille. Säästöt eivät ole sinällään pelkästään huono asia, mutta tässä budjettia ei ole jaettu oikealla tavalla. Eli ei kysymys siitä, että me haluaisimme enemmän rahaa, vaan me haluamme, että tämä budjetti jaetaan paremmin. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Stassen. Kiitos. Aloittaisin jostain positiivisesta. Eli Euroopan unionille koko ajan puhutaan sitä, että pitää tarvitaan lisää ja lisää rahaa ja ihan niin kuin tällainen pohjaton Molokin kita, koskaan ei riitä. No, ikävä kyllä, nyt ö, oikeastaan voisi sanoa, että tämä koko budjetti on vain tällainen suuri ö, kupla. Siinä on veronmaksajien rahoja. Ja tässä esimerkiksi tuetaan Itä-Eurooppaa, maatalouspolitiikkaa, sekin jää vielä ihan samalle tasolle. Ja esimerkiksi kymmenten 000 virkamiesten palkoista ei leikata mitään. Entäs sitten Strasbourg, koko tämä satoja miljoonia maksava projekti vai ja sirkus jatkuu. Eli ei tässä ole mitään juhlittavaa, ei Alankomaillekaan. Ja okei, Alankomaiden äh, alennus jäi voimaan, mutta se riippuu kuitenkin taloudellisesta kasvusta, jota ei ole. Eli pääministeri Rytte sai palata tyhjin käsin kotiin. Nyt sanotaan, että parlamentti haluaa blokeerata tämän budjetin. Se, että tässä vastustetaan budjettia, johtuu siitä, että parlamentin mielestä monet sanovat, että rahaa ei ole tarpeeksi. EP haluaa lisää rahaa, vihreät ja EPP ja SND ja kaikki haluavat lisää rahaa. Mutta äh, esimerkiksi alankomaalaiset poliittiset puolueet ovat tässä mukana. Mutta samanaikaisesti puhutaan säästöistä ja kuitenkin Euroopan parlamentti vastustaa näitä säästöjä. On ikävä nähdä, millä tavalla eurooppalaiset puolueet hännystelevät Schulzia ja Verhofstadtia ja muita. Schulzkin on luvannut puolustaa Euroopan demokratiaa, mutta samanaikaisesti nyt parlamentti puhuu esimerkiksi esimerkiksi salaisesta äänestyksestä tässä budjettiäänestyksessä. Tämän budjettiäänestyksen täytyy olla avoin niin, että kansalaiset näkevät, että mistä täällä sovitaan ja mitä täällä tehdään. La parola presidente Barroso. Kiitoksia sitten puheenjohtaja Barroso. There were no direct questions put to me. Mitään suoria kysymyksiä tässä ei ole tehty, koska tässä on ollut kyse sopimuksesta, jonka tekivät hallitusten ja valtioiden päämiehet, kuten tiedätte, komissio ei äänestä näissä kysymyksissä mutta silti haluaisin käyttää teosta hyväkseni sanoakseni teille seuraavan asian ensinnä. Jaan nämä huolet, joita suurin osa ryhmäpuheenjohtajista esitti. Kysymys kuuluu nyt, mihin seuraavaksi? Mitä teemme seuraavaksi? Mielestäni EUssa e tarvitaan monivuotista on äh, monitahoisia kehyksiä. Jotkut ovat sitä mieltä tietysti, että voidaan toimia suuntaan tai toiseen vuosi vuodelta, mutta en ole samaa mieltä. Minun täytyy aivan suoraan sanoa, että en ole samaa mieltä. Miksi en ole? Sen takia, että jotkut alueistamme ja maistamme kaikkein haavoittuvaisuuden tarvitsevat investointeja nyt jotta jos, tota, jos tätä lykättäisiin, se olisi virhe. Ja tosiaankin, jos meillä ei ole kunnollista monivuotista rahoituskehitystä, en usko, että on uskottavaa sitten sopia ajallaan juridista oikeudesta pohjasta, jonka tarvitsemme, että voimme käyttää rahat, investoida rahaa alkaen ensimmäinen tammikuuta 2014. Joten minä vetoan teihin ja neuvostoon niin, että vakavasti aloitetaan ja sitoudutaan neuvotteluihin ja saadaan aikaan tuloksia Euroopalle. Luonnollisesti pidetään, pitää aina mielessä eurooppalaisen sen vastuun periaatteen. Ja tosiaankin alkupuhuen niin minä jo sanoin, minkälainen suunta voisi olla näille vakaville todellisille neuvotteluille. Tietysti täytyy keskustella kunnollisella tavalla tästä joustokysymyksestä. Minä toistan, mitä sanoin tänään alussa ja itse asiassa, minkä totesin Euroopan neuvoston kokouksenkin, kokouksenkin yhteydessä. Ilman kunnollista jouston tasoa MFF, näin sovittuna valtioiden kesken yksinkertaisesti ei voi toimia. Komissio on sitä mieltä, että 51,5 miljardin euron ero sitoumusten ja maksumäärärahojen välillä seuraavassa rahoituskehyksessä voidaan hyväksyä vain siinä määrin, että meillä on vara käytössä, niin että voidaan maasta se, että EU voi täyttää velvoitteen sopimustensa mukaisesti. Aivan erityisesti viittaan artiklan 324. Tässä me tarvitsemme muiden ehtojen ohella sitä, että voidaan tehdä siirtoja, käytettyjä marginaaleja vuodesta toiseen. Tämä on ratkaiseva kohta. Ja todellakin tämä on erittäin tärkeää silloin, kun ollaan alkamassa neuvottelua, silloin kun te alatte neuvotella, neuvotella neuvoston kanssa ja tietysti komissio on valmis ei pidä tarkastella vain maksutasoa, kattoja, vaan tarkastella, mitä varsinaisesti käytetään vuosi vuodelta vuosittaisen budjetin kohdalla koko monessa rahoituskehyksen aikana. Ja jos minä vertaan tämän hetkistä kautta seuraavaan rahoituskehykseen, luvut ovat paljon kertovia. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana tällä rahoituskaudella joka nyt on loppumassa. En voi vielä puhua vuodesta 2013 vuodesta, koska kuten tiedätte, me olemme vasta täytäntöönpanen vaiheessa. Joten siis viimeisen kuuden vuoden aikana olemme käyttäneet keskimäärin 122,2 miljardia vuodessa varsinaisena maksumäärärahoina. En puhu sitoumuksista enkä katoista, maksukatoista. Puhun varsinaisista keskimääräisistä maksuista. Seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana, kun maksukatto on 9,5 kahdeksan, miljardia, niin silloin keskimääräinen vuosittakäyttö voisi olla noin 129 miljardia, 7,5 miljardia enemmän maksuina joka vuosi seitsemän vuoden ajan. Joten tietysti kaikki tulee nyt riippumaan, tai ei nyt kaikki, mutta suurensa riippuu siitä, että laitetaan kunnollinen ratkaisu tähän joustoasiaan. Joustoa lukujen väliä, joustoa vuosien kesken, koska kuten te tiedätte, mitä joka vuosi tapahtuu on, että monet varat palaavat jäsenvaltioihin, koska niitä ei ole käytetty. Tämä on todellisuutta, joka on vallalla tällä hetkellä, johtuen vastaanottokyvystä tavallaan monissa jäsenvaltioissa joissakin maissa vastaanottokyky on todella alhaisella tasolla. Se on reaali, realiteettia. Jos todellista hyvää tahtoa molemmin puolin löytyy, niin voidaan kyllä löytää sellainen ratkaisu, jonka kautta me pystymme saamaan aikaan loppujen lopuksi kompromissin. Tämän takia selkeästi totesin niin, että tässä muodossaan tämä ei voi toimia. Ja mielestäni tämä on nyt vahva lausunto. Ja sanon tämän nyt teidän edessänne, koska sanon aivan saman asian. Tämä, tämä lausunto liitettiin pöytäkirjoihin Euroopan neuvoston kokouksen yhteydessä, mutta kun on kunnollinen niin riittävä jouston taso, ei vain siirrot vuosien välillä, vuodesta toiseen, vaan myös mitä tulee tähän suoritusvaraukseen, josta sovittiin Euroopan neuvoston kanssa. Ja myös N plus 2 sääntö, joka mahdollistaa sen, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät pysty käyttämään kaksi vuotta sen jälkeen sitoumuksiaan, Saat vielä yhden lisävuoden käyttää nämä varat ja sitten myös siirrot eri otsakkeiden välillä. Tätä kautta voidaan löytää ratkaisu, mutta en väitä, että tästä mitään helppoa tulee. Tässä tulee varsin hankalat, vaikeat neuvottelut, olen siitä aivan varma. Minä tietysti olen keskustellut tästä asiasta jo, ei vain Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa, vaan myös neuvoston puheenjohtajan kanssa, ja tämänhetkisen puheenjohtajavaltion kanssa, pääministeri Cannin kanssa, Irlannista. Ja olen varma, että jos hyvää tahtoa löytyy, niin loppujen lopuksi löydämme jonkinlaisen kompromissin, koska tämä budjetti tai tämä monivuotinen rahoituskehys on ratkaisevan tärkeä, kun ajatellaan investointeja kasvuun Euroopassa ja kun ajatellaan solidaarisuutta ja kohesiota jota erityisesti kaikkein haavoittuvaisemme, haavoittuvaisemmat alueemme kipeästi tarvitsevat, koska joissakin tapauksissa Euroopassa on sellaisia tilanteita, joihin liittyy todellista sosiaalista kiireellisyyttä. Siksi minä vetoan teihin muuten ihan samalla tavalla kuin Eurooppa-neuvosto onkin. Minä siis vieläkin uskon, että on mahdollista saada aikaan sopimus, jos tällaista hyvää tahtoa ja henkeä löytyy jäsenvaltioiden kesken. Ja Samoin sitä pitää löytää täältä parlamentista. Kiitoksia sitten puheenjohtaja Van Rapai. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että ei kannata lähteä käymään nyt vääränlaista keskustelua, mitä käydään ikään kuin hyvien ja huoneen eurooppalaisten välillä. Niin, että huonot eurooppalaiset olisivat näitä hallitusten ja valtioiden päämiehiä enkä haluaisi nyt täsmentää, ketkä olisivat hyviä eurooppalaisia, mutta minä kyllä pidän itseäni hyvänä eurooppalaisena, joten eipä aloiteta tätä vääristynyttä keskustelua. Ei tämä ole keskustelua vastuullisten ja vastuuttomien välillä, niin kuin täällä on vihjailtu. Ei missään tapauksessa. Minä en ole sitä mieltä, että me Euroopan neuvosto olisimme jotenkin yksi leiri. Tietenkin Euroopan parlamentin pitää osallistua tietenkin jokainen budjetti on kompromissi. Ne, joilla on ollut vastuu tai kansallisesta budjetista, niin sehän on aina ollut kompromissi. Ei koskaan ole saatu aikaan mitään mestariteosta ja eikä kesällä ollut kauneuskilpailu, vaan se on ollut kompromissi. Ja nyt kun on Euroopan budjetti, niin pitää sovittaa yhteen kansalliset intressit ja eurooppalainen intressi, yhteinen etu. Tämä on kompromissi myös niiden välillä, jotka puhuvat niin sanotusti budjetin va- vakautuksen puolesta. Jotkut myös puhuvat samasta asiasta käyttäen sanaa säästöpolitiikka. Ja sitten nämä toiset, jotka puolustavat kasvua ja työllisyyttä. Olen sitä mieltä, että olemme nyt päässeet kompromissiin näiden eri suuntausten välillä. On aivan selvää, että tässä Euroopan budjetissa on strategia strategia on, koska samalla haluaa, halutaan tietenkin vähentää kuluja, aivan niin kuin tehdään melkein kaikissa jäsenvaltioissa, mutta samaan aikaan pyritään käyttämään näitä kuluja, jotka tuovat äh, panostamaan niihin menoihin, joista saadaan lisäarvoa, joilla saadaan synnytettyä työllisyyttä, joilla voidaan torjua köyhyyttä sekä Euroopan unionin sisä- että ulkopuolella. Kyllä tässä on filosofia ja strategia takana. Se on säilytettävä usein hyvin epäkiitollisessakin olosuhteissa. Tämä ensimmäisenä asiana. Ei kannata lähteä käymään mitään vääristynyttä keskustelua. Sitten toinen huomio. Kyseessä on budjetti, joka valitettavasti on vain yksi prosentti BKTstä. Jopa hyvin kunnianhimoiset eurooppalaiset. En ole koskaan kuullut, että kukaan täällä puolustaisi vaikka puolentoista tai kahden prosentin budjettia. Me olemme hyvin rajoittuneita, me puhumme yhdestä, yhdestä pilkku yhdestä, yhdestä pilkku neljästä. Keskustelemme siis marginaaleista, jotka eivät loppujen lopuksi ole niin suuria, että voisimme sitä niiden takia täysin jakaantua. Tietenkin minäkin haluaisin kunnianhimoisemman budjetin, niin kuin monet teistä, mutta Euroopan parlamentissakaan ette pääsisi sopimukseen kaksinkertaisesta budjetista nykyiseen verrattuna. Joten meillä on nyt asetettava tämä keskustelu sen oikeisiin puitteisiin. Yhden prosentin budjetilla ei voida ratkaista kaikkia työttömyyden, köyhyyden ja kasvun ongelmia Euroopan unionissa, vaan tämä on panos Euroopan unionin budjetin taholta. Tällä pyritään antamaan panos eri alojen politiikan harjoittamiseen myös kansallisella tasolla siellä todelliset budjettiresurssit ovat käytettävissä jopa tällaisena budjetin vakauttamisaikoina. Budjetti ei ole mikään syklin vastainen väline. Kuinka voitaisiin yhden prosentin BKTn arvoisella budjetilla tällaisia vaikutuksia edes kuvitella? Meidän on todellakin pidettävä mielessä suhteellisuuden taju. En tässä tietenkään kerro teille mitään uutta, vaan sanon vain niin kuin mielestäni tilanne on. Sitten vielä kolmas huomio. Sanotaan, ettei puhuta luvuista, vaan puhutaan strategiasta. Minä sanoin, että tämän budjetin takana on strategia. Budjettista puhuminen luvuista puhumista, vähän niin kuin puhuttaisiin kahvista ilman olut. Kahvilasta ilman, taikka baarista ilman olutta tietenkin voitaisiin banalisoida koko tämä asia, voidaan marginalisoida kaikki nämä asiat ja voitaisiin sanoa, että kun täällä on tämä kilpailukykyä ja kasvua ja työllisyyttä koskeva lukuun, että se nousee 37 prosentilla verrattuna edellisiin rahoituskehyksiin, mutta ei 70, 37 prosenttia ole mitenkään banaali, ei se ole pelkkää leikkaa ja liimaa, vaan tämä on aivan valtava lisäys. Kyllä tässäkin pitää muistaa suhteellisuuden taju ja lukujen taju. Onko tämä sitten epäsosiaalinen budjetti? Olemme lisänneet kohesiorahastoissa kaikkien köyhimpien maiden tilannetta ne saavat enemmän varoja, jotka eniten sitä tarvitsevat. Pidimme kiinni vähäosaisten budjetista sitä lisättiin, niin kuin komission puheenjohtaja juuri sanoi. Säilyttimme kehitysapuohjelman. Säilytämme vuosituhattavoitteen tavoitteet. Otimme uuden ohjelman aivan neuvottelujen loppumetreillä mukaan koskien nuoria työttömiä. Kuusi miljardia euroa sinne. Tämän budjetin takana on taloudellinen strategia. Viittaan tässä 37 prosentin lisäykseen. Ja tässä on myös sosiaalista korostusta. Sitten tämä toinen asia, joka liittyy sitoumusten ja maksujen väliseen eroon minulla on, minun viitattiin entisenä valtiovarainministerinä. Kyllä minä olen aina tiennyt, mikä ero on sitoumusten ja maksujen välillä. Muutenhan emme edes tarvitsisi mihinkään sitoumus, sitoumusmäärärahoja. Vuonna 2005, enkä nyt haluaisi olla niin kuin ystäväni Verhofstadt, niin, ja ystävää en sano ihan pelkästään kohteliaisuudesta niin en haluaisi tästä tehdä mitään henkilökohtaista keskustelua, mutta minä en ollut kyllä paikalla täällä mm, vuonna 2005, silloin pääministerin oli aivan joku toinen. Sitoumusten ja maksujen välinen ero oli tuolloin 5,4 prosenttia. Minulle sanottiin, että siitä ei ole koskaan keskusteltu. Nyt ero on 5,7 prosenttia. Mutta toisin kuin seitsemän vuotta sitten, nyt Tästä on keskusteltu hyvin yksityiskohtaisesti komission logistisella avulla ja on puhuttu siitä, kuinka voittaisiin kurva tätä siltaa umpeen sitoumusten ja maksujen välillä. Mutta en haluaisi nyt mennä tähän polemiikkaan sen syvemmälle kuin pitää, mutta kun nyt lasken nämä kaikki sitoumusmäärärahat, joita on tehty nyt seitsemän vuoden aikana, pääsen lukuun, joka on 991 niin, käytetään tässä belgialaista terminologiaa, eli miten sitä nyt Ranskassa sanotaankaan, siis 991 suomeksi joka tapauksessa. Sama asia joka tapauksessa, samoista luvuista puhutaan. Et quand je fais l'addition de tous les crédits de Kun sitten lasken yhteen kaikki maksu, maksumäärärahat, jotka sekä parlamentti että neuvosto hyväksyivät, niin pääsen yli 100 miljardiin euron vähemmän. 875. Eli aina on ollut tällainen ero olemassa. Nyt se suuri ero on siinä, että meillä on joustavuusmekanismeja, jotka ovat mahdollisimman suuria. Meidänhän on tässä tietenkin neuvoteltava, mutta olemme kyllä hyvin syvällisesti keskustelleet tästä parlamentin kanssa. Sitten kolmas asia. Kun katson maksumäärärahoja edellisellä kaudella, pääsen lukuun 875 miljardia. Se on 303 tämän nyt sovitun alapuolella, siis 908 alapuolella. Siis 103 sen on. Et à l'aide de ce qui s'est passé dans le passé, nyt näiden lukujen avulla ja katsoen historiaan ja ottaen huomioon tämän joustavuuden, niin uskonpa, että kyllä tässä meillä on sellainen ongelma, jonka kanssa voidaan tulla toimeen. Sitten tietenkin on neuvot ajateltava. Olen sanonut semmoinen kertaan Eurooppa-neuvostolle ja siitä puhuttiin 30 tunnin ajan. Siitä puhuttiin jo marraskuussa. Sanottiin, että on löydettävä sopimus 27 valtion välillä. Se on ehdoton edellytys, mutta se ei ole kuitenkaan prosessin loppu on neuvoteltava. Siksi sekä tekstissä että päätelmissä näette suuria päänavauksia joustavuudelle omien varojen osalta – myöskin. Ja sitten tästä mahdollisesta tarkastelulausekkeesta. Euroopan neuvosto suosittelee, kannattaa sellaista. Tietenkin on kaikki toimintatavat tarkasteltava. Niitä on toki paljon, kun tällaista uudelleen tarkastelua harkitaan, mutta haluaisin pyytää, että Euroopan parlamentti miettisi kahteen kertaan ennen kuin se ryhtyy tällaiseen vuosittaisen budjetin tielle. Koska jos nä- tälle tielle lähdetään, ette anna mitään tulevaisuuden näkymiä niille, jotka ovat sitoutuneita tutkimukseen ja kehitykseen. Kaikille niille, jotka tekevät työtä kansalaisjärjestöistä, kansalaisjärjestöissä tai nuorille työttömille tai niille, joilla on paljon toivoa tietyillä hyvin keskeisillä aloilla Euroopan budjetissa. Todella pyydän, että pohditte kahteen kertaan ennen kuin lähdette vuotiaisten budjettien tielle. Ne, jotka sanovat, että tämä on leikkaa liimaa periaatteella tehty, niin jos mennään vuosittaisten budjettien tielle, niin sitten se on todellakin leikkaa tai Sitten ei ole mitään uudistuksia. Sitten olemme jumissa vuoden 2013 budjetissa ja sitten vain jatketaan niitä viivoja, jotka yhtenä vuonna piirrettiin samaan suuntaan. Monivuotinen rahoituskehys antaa perspektiiviä tulevaisuuteen. Vuosittaiset talousarviot taas ovat sitten tällaisia, joissa joka vuosi käydään keskusteluja ja paljon aikaa ja energiaa hukataan. Ja loppujen lopuksikin budjetti jää aika rajalliseksi. Nyt meillä on monivuotinen budjetti. Se on politiikan väline. Se heijastelee filosofiaa ja strategiaa, hyvin epäkiitollisissa olosuhteissa, se minun on sanottava. Kyseessä on kompromissi, minulla ei ole mitään ongelmia sanoa sitä, mutta ennen kuin lähdetään mihinkään vaihtoehtoisille teille, niin todella pyydän, että miettisitte vähintäänkin kahteen kertaan. Ora, kiito. Kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää, että puheenvuoron pyytäjät pitävät kiinni puheajoista niin, että saamme ajoissa tämän kokouksen valmiiksi. Äh, Van Rompenkin pitää vielä lähteä pois. Stassen yksi minuutti. Ja Puhemies, eh, ihan lyhykäisesti. Molemmat eh, herrat pitivät täällä hienon teknisen puheenvuoron, mutta entäs totuus? Joustavuus tarkoittaa sitä, että että seitsemän vuoden jälkeen näitä varoja ei palauteta. Schulz sanoi myös, että pian tulee 60 miljardin uusi lasku jäsenvaltioille. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni on vararikossa. Tämä koskee 500 miljoonaa Euroopan kansalaista. Minusta on skandaalia, että täällä skandaalimaista, että on pyydetty salaista äänestystä. Se on demokratian vastaista. Kiitos. Grazie, la parola Liotard, un minuto. Kiitoksia sitten Liotard, yksi minuutti. niin eh, herra Van Rompäi, te olette kuulleet että täällä pari kertaa selkeästi sanan ei, ja sen vuoksi te puolustelette suunnitelmaa. Mutta teidän eh, suunnitelmanne on minulle ihan numeroilla pelaamista, jossa tuetaan projekteja, jotka eivät tue kaikkein köyhimpiä. Ja heitähän täytyy kriisin aikana tukea ja nimenomaan suoraan Euroopan kansalaisia ja sitä minä en näe teidän suunnitelmassanne, joten toivon, että te muutatte sitä vielä paljon. Grazie, onorevole Jotard. La parola onorevole Messerschmidt. Kiitoksia sitten Messerschmidt, puolitoista minuuttia. Kiitos äh, puhemies. Minä haluaisin äh, myös äh, onnitella neuvostoa ja, ja komissiota sitä, että te olette saaneet aikaan sopimuksen. No, ainakin monille maille tämä kuitenkin oli pettymys, vaikkakin Tanska nyt sai tämän alennuksen, siitä olen iloinen, mutta me emme vielä tiedä, mitä se merkitsee. Eli esimerkiksi maatalous tukea, noin 40 prosenttia maatal- menee maataloustuelle, mikä on mielestäni lähes turhaa. Me emme ole saaneet esimerkiksi lopettua tätä matkustamissirkustusta Brysselin ja Strasbourgin välillä. Sen lisäksi on ihan älytön rahasirkus myös rakennerahastossa. Se, mikä tässä oikeastaan on aika mielenkiintoista koko viime vuoden ajan ei ole niinkään tämän sopimuksen sisältö, vaan tämä prosessi neuvoston ja parlamentin välillä. Yhtäältä meillä on 27 demokraattisesti valittua hallitusta, en niitä kaikkia kannata, mutta ne ovat demokraattisesti valittuja ja ne ovat vastuussa kansallisille parlamenteille. Ja ne ovat nyt onnistuneet saamaan aikaan kompromissin ja sopimuksen. No, näiden 27 jäsenvaltion lisäksi meillä on parlamentti, joka nyt pitäisi nousta seisomaan rohkeasti ylös ja, ja äänestämään tästä budjetista. Tämä on osa demokraattista toimintaa ja minä toivon, että Farompäy ja Barroso muistatte tämän, että tämä on parlamentti, joka oikeastaan edustaa vain puolta Euroopan kansalaisista ja, ja että me nyt kerrankin haluaisimme kantaa vastuumme tässä äänestyksessä. Muistakaa se. Neuvostossa ollaan vastuussa kansallisille parlamenteille. Tämä koko parlamentti täällä on ihan vain demokratian farsi. Kiitoksia sitten Kalanan, yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin hiukan mietin, olenko luonut hyvien ja huonojen eh, eurooppalaisten kategoriat vaiko en. No niin, joka tapauksessa yksi asia, mitä kukaan ei oikeastaan ottanut esille. Nimittäin nämä vapaakauppaneuvottelut USA kanssa todellisuutta on, että vaikka tämä on varsin monimutkainen asia ja käytännössä vaikea toteuttaa, niin kuitenkin, jos tässä onnistuttaisiin, niin se vaikuttaisi enemmän kasvuun kuin nämä suhteellisen pienet summat, joista tässä nyt kiistellään tänäänkin. Joten minä todella olen tyytyväinen tähän että toivon, että neuvottelut onnistuvat. Mutta tietysti me kaikki haluamme nähdä parannuksia tässä budjetissa ja haluaisimme, että vähemmän käytettäisiin maatalouteen ja vähemmän hallintoon. Olen varma, että kun komissio ja parlamentti voisivat käyttää hiukan vähemmän rahaa, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin neuvottelut tulee arvioisin, että parlamentti loppujen tulee äänestämään tämän sopimuksen puolesta, ei siksi vain, että vuosittaisvuodet ovat pahempi vaihtoehto, mutta yksi asia, jota meidän ei pidä tehdä, se olisi täysin naurettavaa, on äänestää vastaan rahoituskehystä. Ja ainakin sitten pitäisi tarpeeksi rohkea tehdä näin julkisesti se tekisi parlamentin naurunalaisen koko Euroopassa, jos me äänestämme salaisesti tästä sopimuksesta. Grazie. La parola per un Kiitoksia sitten Duran, yksi minuutti. Kiitoksia neljä asiaa puheenjohtaja. Kyllä, voimme elää ilman rahoituskehitystä. Meillä on kyllä lailliset mahdollisuudet. Toinen asia, teidän pohjapiirustuksenne filosofia ei ole kovinkaan selveä. Minä en sitä näe. Kolmas asia, monivuotinen sitoumus niin tokihan vuotuisissakin budjeteissa meillä on monivuotiset suunnitelmat. Ei voida sanoa, että ilman tätä kehystä ei voida tehdä monivuotisia suunnitelmia. Sitten sitoumukset ja maksut. Olette varmasti yhtä mieltä, että tässä on todellinen ongelma. Puhutte 37 prosentin lisäyksestä, mutta kuitenkin unohdatte, että lähdetään kehyksestä, jossa on leikattu 24 prosenttia komission ehdotuksesta vuonna 2013. Jos ruvetaan puhumaan, niin sanotaan sitten kaikki, joten ajatelkaa ainakin kaksi kertaa näitä neljää asiaa ennen kuin lyötte kantanne lukkoon. Grazie, la parola on Verostat per un minuto. Sitten Verhofstadt yksi minuutti. Two points. Kaksi asiaa. Ensinnäkin summasta, johon liittyy vuostainen niin budjetissa on sama summa. Otsakessa yksi aatema on 15 miljardia nyt, 2013 siitä tulee myös 15 miljardia, joku kuusi. Tässä ajatuksessa se aivan sama luku. No ehkä nyt pien muutaman sadan tuhannen ero. Minulla on se täällä näin. Teidän liitteenä, johtopäätöksistänne. Teiltähän tämä tulee. Aivan sama kuin 2013 budjetissa, joten mitään eroa ei ole, jos koetaan tällä tuota vuositasolla. Sitten tähän liittyy tämä ongelma, kasvaa velka, vai ei voit sanoa niin, se ei, kyllä se kasvaa ja sen takia puheenjohtaja puheenjohtajakokouksessa voidaan jakaa, voitaisiin jakaa tällainen paperi, jossa annan kuvan tästä vajeen kasvusta oli 60 miljardia 2000 ja nyt se on yli 200 miljardia ja siitä tulee 300 miljardia seuraavaksi. Ja mielestäni kaikki, kaikkien pitäisi saada tämän nähdä parlamentissa, että tämä MFF luo rakenteellista vajetta, joten pyytäisin tätä lupaa, että tämä paperi voidaan jakaa kaikille, niin että kaikki voivat itse nähdä, mitä tämä äh, rahoituskehys saa aikaan vajelle. Kiitoksia sitten. Kalfin neljä minuuttia. Mr. President. Kiitos äh, puhemies. Neuvoston puheenjohtaja en minä tässä nyt lähde kyseenalaistamaan teidän näkemyksemme, mutta on hyvin vaikea hyväksyä tätä äh, budjettia Euroopan, Euroopalle positiivisena budjettina. Te pelaatte tässä nyt näillä numeroilla oikeastaan. Se, mitä tässä oikeastaan saavutettiin, oli, että löysitte yhteisimmän pienimmän, äh, pienimmän yhteisen nimittäjän – ja myös siitä, että tavallaan saatiin kompromissi ennemmin kuin, että maat jättävät unionin. Ja ryhmät täällä parlamentissa puhuvat hyvin selkeästi, jos te olette nyt kuunnelleet näitä reaktioita. Te sanoitte, että te olette avoin keskustelulle, jotka perustuvat faktoille ja luvuille. Toki tässä on kasvua, mutta tämä kasvu tulee oikeastaan vain siitä, että siirretään varoja kohesiosta – otsakkeeseen yksi Connecting Europe eh, Facilityin. Ei tässä oikeastaan muusta ole kysymys. Voin kertoa OECDn luvuista. Eh, no, en nyt lähde lukemaan tässä, voitte itse käydä katsomassa mutta te näette, että jo vuonna 2010 käytettiin, monet maat käyttivät eh, hyvin paljon enemmän rahaa Korea, USA, Japani, Israel käyttivät 60 prosenttia enemmän rahaa kuin EU ja jatkossa vielä enemmän. Ja 2020 vielä enemmän. Eli emme me voi sanoa, että Euroopan budjetti mitenkään olisi vahvistunut ja että me saisimme kiinni nämä muut maat. Se on mahdotonta. Te puhuitte nuorisotyöttömyydestä. Toki tämä on hieno ratkaisu, mutta katsokaa näitä lukuja. Vain kolme miljardia tulee lisänä kaikki muut kolme miljardia tulevat jo olemassa olevista sosiaalirahastoista. Kerronpa teille lukuja. Ainoastaan jäsenvaltioissa, jotta voidaan ylläpitää nuorisotakuuta, joka perustuu ruotsalaiselle mallille, tarvitaan 21 miljardia Ruotsissa, ain, siis euroalueella. Tämä on 30 miljardia koko Euroopan unionille vuodessa ja budjetti on 6 miljardia seitsemäksi vuodeksi. Mikä tämän vaikutus tulee olemaan? Ihan kiva on puhua nuorisotyöttömyydestä, on oikein kiva puhua politiikoista, mutta kun me näemme tämän minimisumman vaikutus, tulemme näkemään, että tämä ei toimi. Sama koskee kohesiota Kohesiovaroja on nostettu hieman, mutta oletteko te valmis sanomaan, että 2020 Euroopan talous ja alueet ovat koherentimpia kuin nyt? Ei, ette te siihen kykene. Ja te tiedätte sen. Ja sitten vielä lopuksi, herra puheenjohtaja, on hyvin selvää, te olette itse myös sanoneet, että ei ole välttämätöntä saada lisää Eurooppaa enemmällä rahalla. Tai siis enemmän Eurooppaa ei merkitse sitä, että tarvitaan lisää rahaa. Mutta vähemmän rahaa merkitsee vähemmän Eurooppaa, ja se näkyy tässä budjetissa. Ja tämä on se ongelma. Jotkut ihmiset äh, nauttisivat tästä. Toki he haluavat vähemmän Eurooppaa. Mutta tämä ei ole Euroopan parlamentin kanta, koska todellakin me haluaisimme nähdä Euroopan äh, unionin politiikan toteutuvan. Ja joustavuudesta on mahdollista puhua, jos on tarpeeksi rahaa. Yhdessä teidän ja Barrosan kanssa me puhumme joustavuudesta, mutta jos maksuja on hyvin vähän, niin ei silloin tässä ole mitään siirtoja ja joustoa. Päinvastoin palataan takaisin yksimielisyyskantaan, jossa kukin maa voi blokata minkä tahansa budjettipäätöksen. Ja näinhän me teemme, ja me emme kyllä kutsu tätä joustavuudeksi. Sitten te puhutte yksimielisyysperiaatteesta, jonka pitäisi olla joustavampi. Kyllä, me kannustaisimme tähän, jos me haluamme joustavuutta, silloin meillä täytyy olla vähemmän neuvoston yksimielisyyspäätöksiä. Ja tämä kulkee käsikädessä jouston kanssa. Näin me voimme jatkaa. Muuten me vain puhumme täällä kauniita sanoja, puhumme Euroopan sitoumuksista, mutta meillä ei ole varoja toteuttaa niitä. Kiitos. Galpin, l'ultimo oratore e... Kiitoksia viimeisenä puhujana edustaja Böge, viisi minuuttia. Kiitos äh, puhemies. Haluaisin aluksi sanoa, että olen samaa mieltä Kalfinin kanssa ja sanoa myös, että innostus äh, neuvoston huippukokouksen tuloksista ei nyt ole rajaton. Te tiedätte, mikä on parlamentin kanta. Nimittäin se, että äh, on vaihtoehtoja, mikäli ei päästä neuvotteluissa sopimuksiin. Ja varoitus sitä, että ei päästä sopimukseen, oli sellainen, että tilanne olisi kauhea. Ei, päinvastoin. Tämä seitsemänvuotinen sopimus on tavallaan liian helppo kaikille ja silloin vältetään tekemästä ja käymästä todellista vuosittaista budjettikeskustelua. Ja neuvosto onkin vaiennut parlamentin budjettikeskusteluissa. Puheenjohtaja Barroso, minua hämmästyttää. Miten te voitte selittää hyväksi tätä ehdotusta? Kollega Kalfin täällä juuri sanoikin, mehän tarvitsemme Eurooppaa kaiken kaikkiaan. Meidän täytyy saada 120 miljardia enemmän budjettiin vuosittain tutkimukselle ja innovaatiolle. Se, mitä budjetissa nyt on, niin se ei vastaa tositilannetta. Yksi asia vielä. Alalama suurbudjettivaliokunnan puheenjohtaja on sanonut sekä komissiolle että Van Rompuyn kabinettipäällikkö, tai kirjoittanut heille, se on pitkä, siinä on johtopäätöksiä ja liitteitä ja kaikkea. No, en minä nyt tässä mieti sitä, että onko tässä 10 vai 20 miljardia enemmän tai vähemmän, mutta rahoituskehyksen täytyy olla enemmän kuin se, että tarjotaan alennuksia ja, ja palautuksia ja siirtoja jäsenvaltioiden kesken. Ja jos nyt sitten äh, jäsenvaltioissa siteerataan näitä erilaisia asiakirjoja siitä, äh, mitä tapahtuu, kun esimerkiksi rakennerahastoja leikataan. Me emme kuitenkaan ole saaneet näitä lukuja edes. Haluaisinkin sanoa, että joko me saamme nämä paperit ja luvut, tai me emme lähde edes neuvottelemaan, niin että tämä nyt olisi hyvin selvää. Me haluamme saman informaation kuin teillä ja avoimuuden jos tässä nyt lähdetään puhumaan siitä, että äänestämmekö salaisessa lippuäänestyksessä vai ei työjärjestyksen mukaan, niin se nyt ei ole tässä niin tärkeää, vaan kaikkein tärkeintä on se, että neuvosto, joka on lainsäädäntö, lainsäätävä elin, tekee kaikki päätöksensä suljettujen ovien takana ja siinä ei ole tippaakaan avoimuutta. Siitä tässä on kysymys. Jos me katsomme, mitä neuvosto itse on tehnyt kymmenen vuoden aikana liittyen esimerkiksi Euroopan laajuisten verkkojen kehittämiseen, ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden parantamiseen ja Euroopan unionin rooliin maailmassa, niin se ei sovi yhteen lukujen kanssa. Kun me neuvottelemme, niin ottakaa pois ne poliittiset prioriteetit neuvotteluista, joihin te ette halua antaa rahaa. Täällä on puhuttu luvuista paljon. Toki me tiedämme, että jos rahaa ei ole, niin silloin tilanne tulee muuttumaan ja vuoteen 2020 tilanne on dramaattinen, kun ei ole voitu täyttää kaikkia sitoumuksia. Eli siis ennen kuin me tässä lähdemme sopimaan uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin meidän täytyy katsoa, mitä on tapahtunut aikaisemmalla kehyskaudella niin, että se ei kuormita tätä nykyistä kautta. Joustavuus, omat varat ovat tärkeitä, koska nämä liittyvät eurofasiliteetteihin ja muihin Tämä täytyy myös selvittää niin, että huolehditaan budjetin yhtäläisyydestä. Joustavuus on mahdollista vain, kun joustavuus on kaiken kattava, joka koskee kaikkia sitoumuksia ja maksuja. Ja haluaisin myös muistuttaa, että me meillä oli aikaisemmin enemmän joustavuutta, koska ilman sitä esimerkiksi Galileoa ei oltaisi voitu jälkeenpäin rahoittaa. Sen vuoksi on ihan hienoa, että joustavuus on otettu johtopäätöksiin mukaan, mutta ei se riitä. Olen samaa mieltä Verhofstadtin kanssa ehdottomasti. Tarkistuksen täytyy merkitä sitä, että uudella parlamentilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus, koska muuten tällä ei ole demokraattista legitiimiyttä. Ja mitä tulee vielä omiin varoihin, siinä on tällainen avaamislauseke, jota meidän tulee käyttää. Ilman sitä en voi uskoa, että me pääsemme sopimukseen. Ja sitten vielä lopuksi jos me muotoilemme itse omia tekstejämme siitä, miten me näemme monivuotisen rahoituskehyksen, meillä on paljon työtä edessämme. Me olemme valmiita neuvottelemaan oikeudenmukaisesti, reilusti ja kovaan, mutta sanon teille myös, että on mahdollista, että me saamme lopullisen sopimuksen ja esittämme sen esi- täysistunnolle vasta siinä vaiheessa, kun monivuotisten ohjelmien laatua on parannettu. Me haluamme ylläpitää meidän omia prioriteettejamme myös varsinkin innovaatio- ja tutkimuspolitiikassa. Kiitos. Grazie, presidente. Kiitoksia edustaja Böke, kiitoksia puheenjohtaja Barroso, kiitoksia puheenjohtaja Van Rompuy, kiitoksia teille kaikille. Kokous on päättynyt.